Okay, I think, I think we, have, we ought to start. Nyt varmasti pitänee aloittaa. Joitakin liikenneongelmia on tänään, mutta varmasti salli tässä pikkuhiljaa hiljaa täyttyy kokouksen jatkuessa. Ensinnäkin meillä on esityslista jaettu. Varmaan voidaan pitää esityslistaa hyväksyttynä. Kiitoksia. Sitten hyväksymme pöytäkirjat. Meidän pitää hyväksyä 28. marraskuun 20 pöytäkirjat, ne on kierrätetty. Emme ole saaneet mitään vastalauseita, huomioita. Kiitoksia. Ne on siis hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset varmaan sitten äänestyksen yhteydessä. Kohta neljä. Rahapoliittinen keskustelumme Mario Draakin kanssa Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa. Tämä seuraa normaalia kokousmuotoamme. Ensin herra Draghi pitää johdannon, sen jälkeen viiden minuutin kysymysvastaus tuokioita jos käytätte liikaa kysymykseen, että saa vastausta, käytätte minuutin, ja saatte nopean vastauksen, niin voitte saada lisäkysymyksen. Se sopii viiteen minuuttiin. Yritämme pitää kiinni tästä, joten kiitoksia. Mukavaa, että olet tullut jälleen paikalle, Mario. Ole hyvä. Sharon, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet talous- ja valiokunnassa. Minulle on ilo olla jälleen täällä valiokunnassanne näin ratkaisevina aikoina. Tulevat viikot ja päivätkin vielä ennen tämän vaalikauden päättymistä osoittavat, voiko euro ottaa askeleen kohti pankkiunionia. Minä uskon teidän toimielimeenne. Se on ollut rakentavassa ja ratkaisevassa roolissa sen takaamisessa, että tämä seuraava askel johtaa todellakin eurooppalaisuuteen. Tämä on myös viimeinen kerta, kun me keskustelemme yhdessä yksityiskohtaisemmin asioista, jotka liittyvät yhteen, yhteiseen valvontamekanismiin. Daniel Nuista tulee johtokunnan puheenjohtaja tammikuusta alkaen ensi vuonna. Hänestä tulee myös kaikkein tärkein tuttu teille mitä tulee yhteiseen valvontamekanismiin. Tänään käyn läpi raha- ja talouspoliittista näkymää ja sitten yksityiskohtaisemmin selitän myös rahapoliittisia päätöksiä. Esitän myös, miten on edistytty valvontamekanismin käsittelyssä. Sitten syyskuisen tapaamisemme tietoa on tullut, joka on vahvistanut, että keskuspankin arviointi oli oikea, että kun ajatellaan hintapaineita, niin ovat aika vähäisiä olleet keskipitkällä aikavälillä. Taloudellinen elpyminen on haurasta Euroopan unionissa. VKTL on kahtena neljännesvuotiskautena on heinäkuusta syyskuun kasvanut 0,1 prosenttia ja sitten 0,3 prosenttia toisella neljänneksellä tänä vuonna. Kehityskulku eri indikaattorien osalta marraskuun asti osoittavat, että kasvu on aika vaatimatonta ollut myös tämän vuoden viimeisenä neljänneksellä. Samaan aikaan työttömyys on säilynyt korkealla. Mukautuksia on tarvittu rahoitusalalla, kuten muillakin aloilla se vaikuttaa edelleen taloudelliseen toimintaan. Kun tarkastelen tästä asioita eteenpäin, niin odottelemme, että elpyminen jatkuu hitaana. Tämä johtuu varsinkin jostakin pienestä lisäyksestä kotimaan kysynnässä myös meidän rahapolitiikkamme pohjalta. Varmasti tästä saadaan lisää vahvistusta myös vienille ja kysynnälle. Tämän lisäksi kohentuminen rahoitusmarkkinoilla, epävaruinen pikkuhiljaa hävitessä, siirtyy pikkuhiljaa ehkä myös reaalitalouteen. Sen lisäksi edistystä on saatu aikaan myös budjettien vakauttamisessa ja se on lisännyt markkinoiden luottamusta euroalueen kestävyyteen. Tämä pitäisi vahvistaa vain elpymistä. Kuitenkin on paljon miinusmerkkejäkin, jotka lähinnä liittyvät maailmantalouden epävarmaan kehittymiseen, kuten myös heikkoihin rahoitusoloihin. raaka hinnat ovat korkealla, kotimaan kysyntä säilyy heikkona, ja riittävästi ei ole euroalueen maista myöskään rakenteellisia uudistuksia. Nämäkin saattavat kielteisesti vaikuttaa taloudellisiin oloihin. Vuotuinen kuluttajahintaindeksi nousi 2,9 prosenttia marraskuussa Eurostatin pikaarvioiden mukaan. Tämä oli odottamattoman korkea verrattuna aikaisempaan. Hintapaineet varmasti säilyvät kuitenkin aika heikkoina keskipitkällä aikavälillä euroalueella. Voi olla, että edessä on pidempi alasin inflaation kausi, jonka jälkeen puolestaan tulee pikkuhiljaa liikettä ylöspäin kuitenkin alle kahden prosentin, vaikkakin lähellä sitä sitten myöhemmin. Tämä osoittaa, että elpyminen on ollut aika hidasta vauhdiltaan ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä inflaatio-odotukset sitoutuvat paljon myös hintavakauteen. Rahapolitiikka ja muu dynamiikka on myös ollut heikkoa. Jos ajatellaan yksityissektorilla annettujen vuotuisten luottojen määrä on vakaan, vakiintunut, mutta miinusmerkkisenä kuitenkin. Tämä ilmeisesti nykyistä bisnessykliä heijastelee paljon, kuten olisi luottoriskiä ja se, että taseissa on myös ongelmia sekä rahoituksessa että rahoituksen ulkopuolella. Tähän arvioon perustua ajatellen näkymiä. mene nyt yksityiskohtiin liittyen viimeaikaisiin rahapoliittisiin päätöksiin. Heinäkuussa tänä vuonna otimme myös ennakkoviestintää, jotta voidaan kertoa, miten edetä rahapolitiikassa näinä poikkeuksellisen epävarmoina aikoina. Me totesimme, että odotettavissa on, että tärkeimmät korot pysyvät nykytasolla tai alhaisemmalla tasolla vielä pidempäänkin. Tämä lausunto riippui ylipäätään siitä, että odotukset olivat alhaiset keskipitkälläkin aikavälillä. Näin on tilanne nytkin, kuten juuri äsken totesin. Meidän viestintämme mukaisesti Markussa päätimme laskea tärkeimpiä EKP-korkoja entisestään. Jos ajatellaan rahoitusoperaatioita, niin korko oli 25 prosenttia alhaisempi ja nyt se on 0,25 prosenttia ja marginaaliluototus 25 prosenttiyksikköä, 0,75 prosenttia siis tällä hetkellä. Jos ajatellaan tallennusvälinettä, niin sitä ei muutettu. Se on 0 prosenttia edelleen. Meidän viestinnässämme on edelleen perusteita jatkoa. Varmasti EKP-korot säilynevät nykytasolla tai alasemmallakin tasolla vielä pidempään. Siksi rahapolitiikka pyrkii mukautumaan niin pitkään kuin on tarvetta. Korkojen mukauttaminen aina riitä hintavakauden säilyttämiseksi. Ja kun puhun hintavakaudesta, niin puhun nimenomaan hintavakaudesta molempiin suuntiin. Tässä kriisissä ko- korkojen lasku on ollut hitaampi vaikutuksiltaan eri alueilla, koska rahoitusmarkkinat ovat niin pirstaloituneet. Jotta tähän voitaisiin puuttua, hyväksy, olemme hyväksyneet viime vuosina joukon epästandardeja toimenpiteitä. Näiden tarkoituksena on ollut ja on oleva anteeksi, että tehokkaammin EKPn korkoleikkaukset siirtyisivät myös talouteen niin, että rahapolitiikka ulottuisi kotitalouksiin ja yrityksiin kautta euroalueen. Tämä oli myös päätöksemme tarkoituksena marraskuussa, eli jatkossakin rahoitusoperaatiomme pitäisi, pitäytyisivät niissä menettelyissä, joissa tähänkin asti on ollut, ja ainakin 2015 heinäkuuhun asti. Niinpä me olemme lieventäneet pankkien rahoitushuolia. Ne ovat kovin haluttomia olleet vielä antamaan luottoja yrityksille ja kotitalouksille. Pari vuotta sitten me annoimme rahoitustukea euroalueen pankkeille kahden pitkän aikavälin rahoitusoperaation kautta mutta kolmen vuoden maturiteetilla kussakin. Rahoitustilanne pankkeissa on nyt kohentunut merkittävästi sitten noiden päivien. Niinpä pankit tänä vuonna ovat valinneet, että ne maksavat noin 40 prosenttia takaisin nyt vielä jäljellä olevista summista. Niinpä ylimääräinen likviditeetti ylimarkkinoilla on pikkuhiljaa laskenut. Me seuraamme myös tämä kehityskulun mahdollista vaikutusta rahapolitiikkaan ja kantoihimme. Me olemme valmiita myös miettimään kaikkia mahdollisia välineitä. Kuten aina, menee aikaa ennen kuin poliittiset päätöksemme toimivat. Ne ulottuvat rahoitusmarkkinoille ja reaalitalouteen. Marraskuiset päätökset koroista ja etukäteisviestintä ja muutenkin rahoitusoperaatiot toimivat pikkuhiljaa ja menevät läpi koko talouden. Rahoitusmarkkinat ovat myös huomioineet meidän sitoumuksemme huomioida meidän omia kantamia pidemmälläkin aikavälillä. Jos ajatellaan korkoja ja markkinoita tai joukkovelkakirjalainojen korkoja, kaikki on laskusuunnassa toisaalta. Me olemme kyllä täysin tietoisia että on vaaraa miinusmerkistäkin, jos inflaatio jatkuu hyvin alhaisena pidempään. Aivan sen mukaisesti, mitä me olemme viestinnämässä jo todenneet, niin meidän johtokunta kyllä on valmis toimimaan tarvittaessa, kuten mainitsinkin hiljattain lehdistökonferenssissa. Tämän lisäksi nyt ei ole mitään merkkejä, riskejä epätasa-arvosta johtuen alhaisista koroista – me olemme kyllä huomanneet, että edelleenkin on kovin vähäistä liikehdintää ollut euroalueella rahoituksessa, mutta jos on nähtävissä jotain epätasapainoa, niin varmasti sillä saralla makrovakavaraisuusviranomaiset joutuvat puuttumaan omiin välinein ja Paikallisiin riskeihin on puututtava paikallisin välinein. Tästä syystä valvontaviranomaiset, myös yhteinen valvontamekanismi, ovat saaneet riittävät makro- ja mikrovakavaraisuusvälineet käyttöönsä. Olen aivan varma, että niitä myös tarvittaessa käytetään. Nyt haluaisin kertoa uutta tietoa viimeaikaisesta kehityskulusta liittyen yhteiseen valvontamekanismiin se on nyt hyvin työn alla. Meidän sisäiset valmistelumme tähtäävät sen takaamiseen, että EKP voi ottaa vastuulleen tämän ensi vuoden marraskuussa. Me aiomme taata sen, että EKPn rahapoliittinen politiikka keskittyy hintavakauteen edelleen ja siihen ei vaikuta päätökset ja pohdinta, joka liittyy pankkien valvontaan. Sisäiset säännöt ovat myös työn alla, jotta voidaan erottaa rahapolitiikka ja valvontatehtävät. Päätöksenteossa mukana olevat yksiköt erotellaan aivan selvästi. Me olemme myös pystyttämässä organisaatiota, jonka avulla tiedon kulku kahden tehtävän välillä on rajallista, vain siihen, että täytyy tietää, jos on tarvetta tietää. Mutta me kyllä vältämme kaikenlaisen päällekkäisyyden organisaatioissa, jota välttämättä saattaa olla päätöksentekoprosessissa. Tämä on kustannustehokasta, olen aivan varma. Tekin arvostatte tätä. Mitä sitten tulee henkilöstön palkkaamiseen, niin siitä voi sanoa sen verran, että korkeimpien ja keskitason henkilöiden rekrytointi on työn alla. Edelleen muiden palkkaaminen käynnistetään aikanaan. Osa valmistelua on myös kattava arvio siitä, minkälaista valvontariskiarviointa tarvitaan, omaisuuserien arvontaa tarvitaan, minkälaisia stressitestejä tarvitaan yhteistyössä pankkiviranomaisen kanssa. Tämä tarkastelu lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta niin, että laadun tieto on parempaa. Se helpottaa myös alan korjaamista, kun yksilöidään tarvittavat oikaisutoimet. Se luottaa myös se lisää myös luottamusta kaikkien sidosryhmien tasolla niin, että saadaan pankit terveelle pohjalle. Tämä päättyy paljolti sen jälkeen, kun EKP on saanut vastuulleen valvontatehtävät. EKP on järjestänyt marraskuussa Frankfurtissa rinäisiä kokouksia pankkien kanssa, jotka ovat kattavassa arjossa mukana kokoukset saivat myönteisen vastaanoton. Saimme näin hyvän tilaisuuden ensikäden tietoakin vaihtaa ja saadaan myös palautetta viestintämme tiimolta ja vastata kysymyksiin. Me selitimme myös, että olisimme kiitollisia, että pankit toimisivat nopeasti nyt jo liittyen omaisuuserien arviointiin tai pääoman ylipäätään. Ja mitä muuten voidaan sanoa kattavasta arvioinnista, niin työ jatkuu edelleen salkkujen valinta siltä osin, mitä salkkuja otetaan omaisuusjärjen arviointaan, niin se käynnistettiin marraskuussa alustavasti tietojen keruun osalta. Tämän lisäksi pian kerromme myös, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät parametrit stressitesteissä yhdessä pankkiviranomaisen kanssa. Ensi vuoden alkupuolella saadaan nämä tiedot. Näiltä osin haluaisin myös vielä kerran kertoa, mikä on valtion velkakirjojen arvio. Omaisuusjärjestelmän arvio on laadun arviointia, jossa me noudatamme nykyistä sääntelykehystä. Ei kuulu siis meille, että me rupeamme muuttamaan kehystä. Se liittyy laajempaan keskusteluun ja Baselin komitea on oikea taho sitä varten. Mutta Totta kai me haluamme korostaa sitä, että täytyy ottaa iso määrä omaisuuseriä mukaan, kuten myös valtion velkakirjat, jotta voidaan taata kattavan arvioinnin luotettavuus ja uskottavuus, niin tässä tarvitaan myös mahdollisimman paljon varajärjestelyjä. Ne on määriteltävä mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkin käytetään yksityistä pääomaa ja sitten vasta julkisia varautumisjärjestelyjä ja pappilan näitä vasta sitten Euroopan omia varoja. Ja mitä sitten tulee itse kriisiratkaisuun, niin ymmärtääkseni olette päässeet neuvoston kanssa yksimielisyyteen pankkien elvyttämis- ja kriisiratkaisumekanismista. Olen kovasti kiitollinen tästä sopimuksesta, yhteisymmärryksestä. On tärkeä askel myös pankkiunionin loppuun saattamista. Mutta jos ajatellaan pankkiunionin uskottavuutta, tästä täytyy ottaa vielä yksi askel. Valvontamekanismi tarvitsee uskottavan kriisiratkaisumekanismin myös osana järjestelmää. Pankkivalvonnan tehtävät ja kriisinratkaisun tehtävät täytyy panna samalle viivalle Euroopan mittakaavassa. Siksi minä kehotan, että te ja neuvosto mitä pikimmiten luotte yhteisen kriisiratkaisumekanismien. Siinä tarvitaan kolme elementtiä. Ensinnäkin yhtenäinen järjestelmä, yhtenäinen viranomainen ja yhtenäinen rahasto. Me emme saa yhtenäistä kriisiratkaisun pelkästään nimittämällä sitä yhtenäiseksi. Siksi olenkin huolestunut siitä, että päätöksenteko muotoutui liian mutkikkaaksi ja rahoitusjärjestelyt eivät ehkä ole riittäviä. Minä luotan siihen, että Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa onnistuvat siinä, että saadaan todellinen pankkiunioni aikaan. Kiitoksia teidän huomiostanne. Odotan nyt mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne. Thank you. Thank you. Thank you very much. I, I think... Kiitoksia. Parlamentti pitkälti varmaan jakaa näkemyksensä tästä yhtenäistä kriisiratkaisumekanismista. Nyt sitten kysymyksiin. Ensin EPPstä ensimmäinen kysymys kuuluu Pablo Zalballe. You first on my list anyway. Sinä olet täällä ihan ykkösenä, ole hyvä. Sientano pensaba que Kiitoksia puheenjohtaja. En uskonut olevan ihan ensimmäisenä. Kaksi kysymystä, jotka liittyvät kahteen eri aiheeseen. Dos cuestiones, presidente tämä liittyy PK-yrityksiin. Oletteko te tyytyväinen vaikutukseen, joka on syntynyt EKPn jota on EKPn toimista ja mi- miten PK-yritykset ovat saaneet luototusta, onko tämä onnistunut, koska voimme nähdä, että joka kuukausi, joka ohi menee, niin joissakin maissa PK-yrityksillä on yhä vaikeampaa saada luottoa. Olen voinut lehdistöstä lukea, että ilmeisesti EKPssä käydään keskustelua toimenpiteistä, jotka ovat tätä epätavanomaista rahapolitiikkaa, jota tätä kautta voitaisiin helpottaa pk-yritysten toimintaa. Vähän samanlaisia toimia, toimista on kyse kuin Englannin pankilla. Onko tällaista, todellakin tällaista keskustelua EKPssä ollut? Ja sitten vielä toinen kysymys, joka liittyy yhtenäiseen kriisinratkaisumekanismiin. Te sanoitte, että sen pitää olla vahva ja uskottava, strong and credible. Vedän tästä sen johtopäätöksen, että sopimus, joka nyt tehtiin neuvostossa viime viikolla, ei ole riittävän vahva eikä ole riittävän uskottava. Ja jos näin on, uskotteko, että on jotakin liikkumavaraa Ecofinissa tällä viikolla parantaa sopimusta? Minkälaisia odotuksia teillä on tästä puheenjohtaja? Kiitoksia. Anteeksi pääjohtaja, kiitoksia. Thank you very much. This, uh... Kiitoksia. Tämä kysymys, jonka teitte PK-yrityksistä, se on kysymys, joka on pysynyt mukana tässä jo yli vuoden koko ajan esillä. Mutta sanoisin sen, että kun ajatellaan kahta LTRO, epätalousen rahoitusoperaatioita, jotka alkoivat kaksi vuotta sitten, me olemme kyllä tarttuneet eh, epävarmuuteen pankkijärjestelmässä ja koko taloudessa tänä aikana emme ole unohtaneet sitä, että varsin dramaattinen varsin paljon äh, er-, joukko- joukkolainoja yli 230 miljardia euroa ja myös tavallisia joukkolainoja oli erääntymässä tänä aikana. Olemme tarttuneet tähän kysymykseen. Ja sitten saatoimme nähdä erilaisia hitaita prosesseja, miten tämä raha pikkuhiljaa löytää tiensä reaalitalouteen. Joten kysymys kuuluu, miksi emme tee niin kuin muutkin maat, että rahoitetaan näitä luotetusohjelmia. No sanoisin sen, että kun rahoitetaan lainotusohjelmia, siihen liittyy laajat vakuudet, taku, vakuudet ja vastapuolien pitää olla ja sitten pitää olla määräaikaista maksuvalmiusrahoitusta. Nämä kolme piirrettä oli mukana alkuperäisessä LTRO-operaatiossa. Me kerroimme pankeille tässä yhteydessä, että ne pystyisivät käyttämään lainoja lainoja, joita antavat asiakkaille, jotka käyttävät niitä vakuuksina, kun lainaavat taas EKPltä itse. Joten me jo liitimme tavallaan rahoituksen vakuuksien käyttöön. Sitten kysymys kuuluu, voimmeko tehdä vieläkin enemmän, ja se on varsin vaikea. Me mietimme tätä asiaa, olemme pohtineet asiaa, mutta meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, minkälaisia operatiivisia vaikeita kysymyksiä liittyy tämän kaltaisiin ohjelmiin. On, nyt on kohta 18 eri maata euroalueella, jotka minkälainen riski liittyy tällaista operaatiota lähdetään viemään yhdessä maassa pelkästään. Meidän pitää varmistaa, että nämä rahat löytävät tiensä talouteen, jotka pysähdy pankkeihin, tai että pankit osta pelkästään hallitusten joukkolainoja. Ei pitäisi aliarvoista sitä seikkaa, että tämä on monimutkainen suunnitelma tai ohjelma, ja me edelleenkin kyllä sitä olemme miettimässä ja pohtimassa. Sitten toinen kysymyksenne kysyitte, minkälaisia odotuksia minulla on. Oikeastaan minulla on enemmänkin kuin odotuksia. Olen sitä mieltä, että yhteinen valvontamekanismi, sehän on ratkaisevan tärkeä. Se tarvitsee myös tämän toisen pilarin, yhteisen kriisiratkaisumekanismin. Siksi on aivan olennaista, että edelleenkin rakennetaan pankkiunionia ja suoraan sanottuna myös, mitä tulee markkinan näkemyksiin, käsityksiin asiasta. Siksi on aivan olennaisen tärkeää, että jotta saadaan hyvä sopimus yhteisestä kriisiratkaisun meka- äh, välineistä, niin se pitää löytää ennen seuraavaa ECOFIN kokousta. Sitten SD-ryhmästä Elisa Ferreira. Kiitoksia kovasti että olette jälleen kerran täällä. Minä puhun nyt englantia, että asiat ovat yksinkertaisempia. Kiitoksia kovasti, että olette täällä. Kiitoksia työstänne, kun puolustatte euroa ja euroalueetta. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee SRM, kriisiratkaisumekanismiin, niin olen aivan samaa mieltä, siitä olen itse esittelijänä muuten. Mutta haluan nyt teiltä kuulla vielä, Voitteko te taata sen, että valvontamekanismi ei johda siihen, että tähän pankkien suhtaudutaan kahdella raiteella. Nimittäin jos sinne tulee kaksi raidetta, niin siinä avataan kyllä ovet ikkunat hyvin vähän yhtenäiselle valvontajärjestelmälle. Toiseksi vakausmekanismista. Kun me aloitimme keskustelut vakausmekanismista, niin luvattiin, että se johtaisi pankkien suoraan pääomittamiseen. Näin ei käynyt, nimittäin järjestelmä perustuu edelleen jäsenvaltioiden takuisiin. Ja se estää sen, että voidaan erottaa valtion velka pankkien velasta. Tätä tavoitetta ei saavuteta, ei ole saavutettu eikä saavuteta, kun elvytetään pankkien kautta taloutta. Eli totta kai, koska se ei kunnolla sitten siirry talouteen. Kuin ei ole tarjollakaan. Eli tarvitaan ehkä uutta lähestymistapaa kysymykseen, mutta kysyn kysynkin nimenomaan, mikä on vakausmekanismin rooli. Ja sitten tässä tarvitaan epätoivoisesti kysyntää ja investointia kysyntään, mutta en ole ihan samaa mieltä EKPn roolista suhteessa troikkaan. Se on vaavasti peräänkuuluttanut omia kantojaan niiden noudattamista. Jotkut ovat nielleetkin reseptin, joissakin maissa ainakin, mukautusohjelman ihan viime vaiheessa. Entäpä mitä seuraavaksi? Mitä voidaan ottaa opiksi Troikan teoista? Minkälaista ehdollisuutta on mukana siirtymäohjelmissa? Kiitoksia. Thank you. On the first question, no. The kiitos ensimmäiseen kysymykseen, niin ei, ei tässä mitään kaksinkertaista järjestelmää ole, vaan tässä tosiaan kaikkia pankkia koskee sama EKPn valvonta ja yhteinen valvontamekanismi. Erona pankkien välillä, niin riippuen siitä, mitkä pankit ovat luettelossa ja toiset pankit, jotka eivät ole luettelossa, niin koskee tätä toteutusta, eli sitä, mikä aste on keskittämisessä ja suorassa raportoinnissa keskukselle, mutta periaatteessa siis järjestelmä koskee kaikkia niin, että on yhtäläiset toimintaedellytykset kaikissa euroalueen pankeissa. Sitten tämä täytäntöönpano pienille pankeille niin tarkoittaa sitä, että on ö, kansallinen viranomainen enemmän mukana, riippuen siitä, mitä tämä keskitetty ohjekirja sanoo. Ja sitten DSMstä, niin sanoisin vain sen, mitä tosiaan ECOFIN äh, neuvoston asiasta todennut. Eli sanotaan, että ensinnäkin on nämä, on nämä yksityiset äh, varat, sitten kansalliset varautumisjärjestelyt, jos nämä eivät riitä, niin sitten käytetään euroalueen instrumentteja EU:ssa, joita käytetään sitten sovellalla tavalla. Eli ensinnäkin voidaan käyttää normaaleja menettelyjä äh, rahoitusjärjestelyihin, eli esimerkiksi jälleen pääomittamalla vaikkapa valtion lainoilla, niin kuin Espanjassa tehtiin. Sitten toisekseen tämä suora jälleen rahoittamismekanismi 60 miljardia on tässä rajana. Sitä voidaan käyttää kansallisten menettelyiden mukaisesti kesän euroalueen ryhmän päätösten mukaisesti yhteisestä valvontamekanismista. Ja näin on vielä ECOFIN tämän vahvistanut tänä syksynä. Ja sitten tämä kolmas kysymys, joka koski rahoituskuria, niin ei saisi unohtaa sitä, mikä tilanne oli silloin, kun ensimmäiset ohjelmat käynnistettiin. Silloin tilanne oli hyvin epävarma, erittäin epävarma ja valtion joukkolainojen erot olivat useita satoja yksikköpisteitä korkeammat kuin nyt ja se tietysti oli kuristamasta taloutta. Voidaan sanoa, että varsinainen lama alkoi silloin, mutta siis ohjelmat laadittiin tosiaan siinä vaiheessa, ja suoraan sanoen, niin jos katsotaan sitä, mitä Portugalissa tapahtui muutama kuukausi sitten, kun ohjelma vaikutti olevan vähän varmoissa kantimissa tuomioistuimen päätösten jälkeen, niin markkinat heti reagoivat ja tämä valtion joukkovelkakirjat kärsivät heti markkinoilla. Eli nämä Troikan ohjelmat laadittiin sellaisessa tilanteessa, että tilanne oli silloin toinen. Ja nyt kysymys kuuluu, että mikäs, mitäs nyt sitten? No ensinnäkin EKP on aina sanonut sitä, että ei saada murentaa sitä edistystä, jota hallitukset ovat jo saaneet aikaan tähän mennessä. Ei saisi siis näitä edistysaskelia murentaa. Ja sitten toisekseen tämä tiukempi talouskuri, niin sen pitäisi suosia kasvua. Eli talouskuri, joka perustuu infrastruktuurin suurempiin menoihin ja alhaisempaan verotukseen. Ja sitten pitäisi ryhtyä rakenneuudistuksiin, koska nämä ovat ainoat tavat luoda kasvua ihan kestävällä tavalla. Ja jos on, jotain on opittu tilanteesta, niin kuin olen monta kertaa sanonut, niin kestävää kasvua ei voida luoda loputtomasti ottamalla velkaa, eikä sillä tavoin synnymmytä myöskään mitään ö, kestävää pääomaa, jos sitä velalla rahoitetaan. Kiitoksia. Thank you for LD Wolfin. Kiitoksia sitten Wolf Klins ALDE-ryhmästä. uh, um, also... Puheenjohtaja, minäkin haluaisin vielä palata tilanteeseen joissakin maissa, jotka vielä ovat ongelmissa. Puitte aika suoraan tarpeesta täytäntöönpanna uudistuksia, rakenteellisia muutoksia Italian ja Ranskan kaltaisissa maissa, mutta tähän mennessä ei kauheasti ole saatu aikaan. Niinpä aprikoin, että te, ei sen paremmin komissiokaan, oikein pysty riittävästi vaikuttamaan siihen, että maat toimisivat. Ainoa voima, joka saa heidät toimivat markkinat, kuten Silvio Vereskunikolla nähtiin, kun yhtäkkiä korot nousivat ja sitten hän kyllä toimii. Mutta vaikka myöhään, juu vai? No kolme päivän ajan toimii ja sitten kumosi taas toimensa. Ja sittenpä joutui lähtemään. Hyvä juttu. No niinpä kysyisinkin, eikö politiikana EKPssä ollut nimenomaan se, että tarjotaan pankkeille – halpaa rahaa, halvoin koroin, mitä sitten ovat Italiassa esimerkiksi käyttänyt jo muualle ostaakseen paljon velkakirjoja, eikä se käynyt itseään vastaan. Nimittäin, jos ei olisi ollut mahdollista, niin markkinat olivat todennäköisesti jo luoneet niin paljon paineita hallituksia vastaan, että ne olisivat jo toimineet tähän mennessä. Ja no nyt eivät, tämä ensinnä. Sitten toiseksi Yksi teidän korkeista, ei oikeastaan korkeista, hän on nyt vielä teidän, mutta yksi teidän johtajistanne, Rasmussen, on kertonut lähtevänsä. En kuulu samaan ryhmään poliittisesti, mutta valittelen kovasti, olen sellaisen vaikutelman saanut, että hän oli aika tehokas tiimin jäsen ainakin ulkopuolelta käsin sai vaikutelman, että hän pärjäsi teidän kanssani aika hyvin, eli peräti oikeinkin hyvin. Eli kysyisinkin, kun hän nyt lähtee, enkä spekuloi mistä syystä se lähteekin, mutta kysyisin kuitenkin, mikä vaikutus hänen lähdöllään on? Johtaako se mahdollisesti organisatorisiin muutoksiin, vastuumuutoksiin? Yksi etu tässä ystäväni vasemmalla, totta kai, niin no ei kun naisen te varmaan otatte kuitenkin. Eli näin parlamenttikin on varmasti tyytyväinen, ainakin niiltä osin. Viimeiseksi vielä. Asmussen oli yksi niistä, jotka esittivät kysymyksen, pitäisikö EKP julkaista ehkä pöytäkirjansa. Ensimmäistä joukossa esititte, että mielestäni keskustelu on aika kiivasta nyt ollut viime aikoina. Onko teidän mielestä mahdollisuuksia muuttaa politiikkaa näiltä osin? Thank you. Um, in the first question... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys oli, onko EKPn politiikka vähentänyt kannustimia hallituksella uudistautua? Tämä on tärkeä kysymys. Voidaankin kuvitella, että kysymme tätä kysymystä itseltämmekin, itseltämmekin useinkin. Ensinnäkin se on tavallaan, äh, ei ole ihan totta. Tämä on vähän faktoja vastaista, koska kun me toimimme, tämä varmasti on yleisesti tiedossa, euro oli erilaisia valuuttariskejä. Tämä on pelkkä eufemismi sille, että oli paljonkin skeptimismiä siitä, pystyykö euro selviytymään hengissä aikanaan. Me toimimme ja mielestäni olemme onnistuneesti käsitellä tätä kysymystä. Toiseksi, kun tarkastelemme suhdetta markkinakorkojen ja kannustimien välillä uudistautua, niin silloin pitää mielestäni tehdä ero eri tilanteiden kesken. Uskotteko todellakin, että maa voisi muuttaa vaalilakkiaan sen takia, että korot ovat pari sataa peruspistettä korkeammalta tasolta, että maa muuttaisi koulutusjärjestelmäänsä tai oikeusjärjestelmäänsä sen takia, että korot ovat korkeammalla? tämä tuntuu epätodennäköiseltä. Mitä se voisi muuttaa on tiettyjä asioita tietenkin, jotka ovat läheisessä yhteydessä budjettiprosesseihin, joten esimerkiksi voitaisiin sanoa, että säästöt tiukka kuri voi seurata tällaisia yhteyksiä, mutta todelliset rakenteelliset uudistukset, uskotteko todellakin, että maa muuttaisi työmarkkinalainsäädäntöään sen takia, että korot ovat jollakin tasolla? Todennäköisesti tämä olisi mielestäni epätodennäköistä siis. Me pidämme tämän ulottuvuuden kyllä mielessämme. Me, meille tämä on tärkeä kysymys. Me haluamme vain saavuttaa sen, että maat ryhtyvät rakenteellisiin uudistuksiin. Se on tavoite. Ja tässä vaiheessa silloin näytti siltä, että yleinen epävarmuus, dramaattinen epävarmuus, joka vallitsi euroalueella, voittaisi, ylittäisi nämä yli, muut ajatukset, mutta koska näin ei ole, niin me, me porostamme niitä maita, joita tolkin pitää ryhtyä, ryhtyä uudistautumaan, koska mitään kestävää kasvua ei saada, ellei ryhtyä tällaisiin reformeihin. Ja varmastikin saattaa perustista alempi korko ei aiheuta mitään kasvua ilman rakenteellisia muutoksia, joten kyllä tästä olen ihan samaa teidän kanssanne. Sitten vielä se, että Jörgin Asmussenin lähtö on suuri menetys neuvostolle ja minulle henkilökohtaisesti. Te sanoitte, että tulemme toimeen hyvin. Minä sanoisin, että tulemme erittäin, erittäin, erittäin hyvin toimeen. Hän oli arvokas työntekijä. Me olemme tunteneet toiste, toisemme lähes 15-20 vuotta eri tehtävissä toimiessamme ja hänen panoksensa EKP-neuvostelu on ollut, johtokunnan on ollut todella käsittämättömän arvokasta. Voin sanoa vain tämän ja toitamme hänelle kaikkea hyvää, mutta varmastikin tulemme häntä kovasti kaipaamaan. Ainoa asia, jonka voin nyt sanoa, että hänen hänen, hänet korvataan mahdollisimman nopeasti. Me todellakin tarvitsemme nopeasti neuvostolta reaktiota ja sitten tietysti myös Euroopan parlamentilta mahdollisimman nopeasti uusi jäsen, koska meidän pitää saada johtokunta täydeksi aikana, jolloin sillä on valtavasti toimintaa ja työtä, niin mitä tulee normaaliin rahapolitiikkaan ja niin siihen, kun valmistaudutaan yhteiseen valvontamekanismiin ja muihin kysymyksiin, joten meillä ei ole tällaisena aikana oikeastaan ole varaa siihen, että toimimme ilman yhtä jäsentä. Jörg aloitti, tai hän oli yksi niistä, jotka aloittivat keskustelun pöytäkirjoista ja julkistamisesta, ja on joitakin johtokunnan jäseniä, joille tämä on tärkeä kysymys, niin minullekin, mutta se ei ole mikään helppo kysymys. Me... Äh, keskustelut ovat joskus vähän monimutkaisia. Meidän pitää tavallaan löytää balanssi toisaalta selvällä, että haluamme olla vieläkin avoimimpia. Sitä paitsi mielestäni me olemme kyllä jo varsin avoimia verrattuna muihin maailman keskuspankkeihin, mutta helpostikin voisimme olla vieläkin avoimempia, mutta samalla pitää kuitenkin voida säällyttää kansallinen riippumattomuus eri jäsenten kohdalla neuvostossa, EKP-neuvostossa, joten, jotta nämä jäsenet eivät joudu kansallisen paineen alle äänest, ja joutu äänestämään omien etujensa mukaisesti eikä euroalueen etujen mukaisesti ottaen huomioon koko euroalueen ja sen edut. Kiitos. Kiitoksia. Nyt olemme hiukan kurittomia kysymysten esittämisaikojen suhteen. ECRstä Peter van Dalen. Voorzitter, dank u wel. Kiitokset puheenjohtaja. Minulla olisi pari kysymystä herra Draghille. Ensinnäkin Kaikilla, kaikki euroalueen maat tietävät, että velkaa pitää vähentää ja näin tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla koitetaan velka-astetta laskea. Mutta sitten syntyy deflaation riski, eli minkälaisia keinoja sitten EKP käyttäisi, jos ö, deflaatioriski kasvaa. Tiedämme, että pankin EKPlle maksavat ö, korot ovat tällä hetkellä lähellä nollaa prosenttia, joten EKP käyttää tässä lähe, aika epäperinteistä ö, lähestymistapaa varsinkin näihin joukkovelkakirjoihin. Eli mitkä, miltä mailta EKP sitten ostaisi näitä joukkovelkakirjamaita, joukkokertalainoja tässä tapauksessa. Sitten Spiegel-lehti on kirjoittanut äskettäin EKPn arviosta näistä Italian niin sanotusta STRIP-joukkovelkakirjoista. EKP arvottaa nämä velkakirjat hyvin korkealle tasolle sellaisen arvion mukaan, jonka DRPS luokituslaitos on antanut, mutta DRPS ei ole pitkään aikaan antanut euroalueelle näitä luokituksia, joten kuinka sitten EKP on turvatunut näin korkeaan strip-lainojen arvostuksen, vaikka DRPS luottoluokituslaitos ei näitä luokituksia pitkään aikaan laatinut. Ja Spiegel-lehti olisi halunnut tästä tiedustella DRPSltä, mutta ei saanut vastausta, vaikkakin alun perin kyseinen luottoluokituslaitos on tehnyt kyllä Spiegel-lehden kanssa yhteistyötä, mutta tässä tapauksessa kieltäytyi vastaamasta. Eli minkä takia DRPS on nähtävästi saanut sellaiset ohjeet, että se ei saa vastata näihin kysymyksiin. No, teen toisen kysymyksen nyt ensin aivan selväksi, että siinä tapauksessa ei, ei ollut mitään muuta hakemusta, ei mitään muuta tointa hoidettu Italian tai mukaan maan kohdalla. Nämä ovat EK-säännöt ja se siitä. Sitten tämä ensimmäinen kysymys, jonka otitte esille deflaatiosta. Emme ole nyt huomanneet deflaatio siinä mielessä, kuin se on määritelty, että se hinnat ruokkivat omaa laskuaan ja ihmiset lykkäävät ostohalujaan, koska odottelevat hintojen laskemista ja siksi hinnat laskevat. Sellaista ei ole nähtävissä. Ei ole mitään yleistä hintojen laskua raaka-aineissa kaikissa maissa tai hyödykkeissä kaikissa maissa. Ei ole niin kuin Japanissa – siellä, niin, jos katsotaan mikä se suurin ero on, niin, niin mietimme näitä eroja suhteessa Japaniin. Ne ovat aika tärkeitä, jos ajatellaan keski- tai pitkäaikaväliä ja odotuksia deflaation osalta, niin ne eh, eivät Japanissa ole mitenkään ankkuroittuneet, eivät ole oikein olleet sitten 90-luvun tai 2000-luvun alun. Tämä on yksi syy. Ja toinen syy on, että jos ajatellaan rahapoliittisia virikkeitä, ne ovat olleet paljon vahvempia meillä kuin mitä Japanissa on aikanaan olleet. Kolmas syy on se, että totta puhuen pankkien tilanne ja yksityisen sektorin tilanne ylipäätään Japanissa sen jälkeen kun kiinteistökupla räjähti 80-luvulla, 90-luvun alussa, niin se oli paljon pahempi kuitenkin kuin mitä se tänä päivänä on Euroopassa. Neljäs syy ja tärkeimpiä syitä on se, että itse asiassa me aiomme ottaa myös EQRn arviointiin hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta siihen meni paljon pidempään puolestaan Japanissa. Eli yksi asia on hyvä pitää mielessä, rahapolitiikka, jotta sillä olisi vaikutusta hintoihin ja tuotantoon, niin sen täytyy siirtyä taloudessa eteenpäin, niin se vie oma aikansa. Olen usein sanonut, että siihen menee hetkinen ennen kuin rahapolitiikka siirtyy kohti raha, reaalitaloutta. Jos ajatellaan millä nopeudella rahapolitiikka oikein siirtyy läpi talouden, niin se riippuu paljon siitä, miten terveellä pohjalla pankkijärjestelmä on. Mitä terveemmällä pohjalla pankkijärjestelmä on, sen nopeammin siirtyminen tapahtuu. Ja tässäkin on yksi vertailupiste. Japani ajatellen Siksi tämä vain nopeuttaa tämä QR, kun ajatellaan rahapoliittisia virikkeitä ja sen, niiden siirtymistä kohti reaalitaloutta. Ja sitten meillä on paljon muitakin välineitä deflaatiota varten, ja kuten sanoin, sellaista riskejä nyt ole nähtävissä, mutta kyllä me olemme varsin tietoisia siitä, että kun inflaatio on alhaisella tasolla – reilusti alle kahden prosentin ja pidempäänkin vielä, niin siinä on aina vaarana meno miinusmerkin suuntaan ja me olemme kyllä valmiita toimimaan sillä saralla. Thank you. Now for the green Sven. Kiitoksia sitten Sven Giegold vihreistä. Welcome back, uh, President here. Two... Kiitoksia. Tervetuloa takaisin. Pari pikkukysymystä. Ensinnäkin Asmussenin lähtö johtokunnasta, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että sieltä lähtee tällainen harvinaislaatuinen vieras Saksasta, eli joku sellainen, joka on Saksan etuja edustan, puoltanut näissä OTM-operaatioissa. Ja tämän takia nyt sitten EKPn maine on jo vähän aikaa ollut laskussa. Eli miten nyt aiotte parantaa tätä tilannetta, koska yksi asia on tietysti se, että millainen imanko on, ja sitten on vaikea löytää jotain kuta hyvin pätevää saksalaista miestä tai naista, joka teitä puoltaisi näissä rahapoliittisissa suorissa kaupoissa. Ja sitten haluaisin tietää, Niin, minua kiinnostaa sitten, kuka sen teillä on mielessään. Niin, sitten haluaisin tietää vielä tästä kriisiratkaisumekanismista, että miten mielestäni nykyinen neuvoston teksti niin ei vastaisi tällaiseen todellisen eurooppalaiseen ja tehokkaaseen välineeseen. Eikö se olisi sellainen, jota pyydätte? Sitten viimeinen vain viisi minuuttia sitten jäljellä. Yeah. Well, I think the, um... Minä uskon, että mitä tässä aikaisemminkin jo totesin, että me ja minä varsinkin jäämme kaipaamaan ja johtokunnassa. Sen verran toin todeta EKPstä, että mehän hoidamme koko euroalueen rahapolitiikkaa OMT sinällään on ihan yleisesti tunnustettu menestyksekkääksi toimeksi. Siksi olen nyt pahoillani, että Saksassa jotkut eivät tästä nyt ole samaa mieltä, mutta niin se vain on, että se on laajalti todettu menestykselliseksi. Minä todellakin toivoisin, että herra Rasmussenin seuraaja on yhtä laadukas kuin hänkin on ehkä laadukkaampikin, riippuen tietenkin, miten häntä käytetään, missä tehtävissä hän toimii. Ei se ole minusta kiinni, kuka on hänen seuraajansa, vaan neuvosto siitä päättää, ja neuvosto tietää parikin asiaa, että seuraajan täytyy olla pätevä, ammattissaan arvostettu, siis taitava ammatillisesti, ja se täytyy hoitaa nopeasti. Se nyt on ratkaiseva, että se täytyy hoitaa nopeasti. Kaikki tiedämme, että menettelyt vievät aikaa. Siinä on monta vaihettakin. Eli jos se nyt hoidetaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä, niin tämä seuraamusjärjestelmä on hoidettu. Ja tuleva henkilö voi vastata kaikkiin haasteisiin, joita on tulevana vuonnakin edessä. Sitten SRMstä mekanismista. Se, että meillä on vain yksi viranomainen, yksi käsite, yksi rahasto. Tästä EKP on kyllä samaa mieltä, että sikäli sun kunnossa. Siihen liittyy vielä yksi näkökohta. Jos me haluaisimme kaksi vaihetta erotelluiksi tässä prosessissa, että kun valvontaviranomainen arvio tiettyjen pankkien toimintakyvyttömyyttä, että se pidetään kokonaan erillään sitten kriisiratkaisumekanismissa, mitä sen pankin kanssa tehdään siis toisaalta. Ja nyt tässä vastuut tehtävät menee sekaisin vähän, että voi olla, että kriisinratkaisumekanisminkin puolella voidaan jotain sanoa siitä, onko joku elinkelpoinen vai ei pankkina. Eli olisi hyvä pitää täysin erillään nämä koska varmasti kriisinratkaisuviranomaisella on myös jotain halua pitkittää tätä prosessia. Joka tapauksessa, jos joku tähän on törmännyt tosielämässä joskus, niin kyllä hänen pitäisi ainakin yksi asia pitää mielessä. Eli nämä on välittömästi hoidettava. Nimittäin tullaan jossain vaiheessa sellaiseen pisteeseen, että valvontaviranomainen tietää, että joku ei ole enää elinkempoinen. Ja sitten kun lausunto on annettu, niin mitä tahansa sitten tehdäänkin, niin voi olla, että se menee sitten jo konkurssilainsäädännön piiriin tai jopa rikosoikeudellisiin menettelyihin. Eli näistä on tehty päätökset välittömästi. Ja jos on paljon väkeä, joka on sitä mieltä, että pankki ehkä muuttuu elinkelvottomaksi, mutta ei nyt ihan vielä ole siinä vaiheessa, niin, niin syntyy aikamoinen sotku seuraavina vuosina. Siksi olipa nyt minkälainen tahansa, niin sen pitää pystyä toimimaan. Ei voi ajatella, että on satoja, jotka keskustelevat keskenään siitä, onko jokin pakki elinkelpoinen vai ei. Eli se nyt on tässä minun huoleni, että loppujen lopuksi syntyvä mekanismi olisi sitten kanssa toimintakykyinen. Kiitos. Okay. Uh, thank you very much for the GUI. Kiitoksia GUEsta sitten, Nikos. Niin, puheenjohtaja, minun kysymykseni koskee Kreikkaa, mutta mahdollisesti se on kiintoisa koko EUn kannalta, erityisesti Etelä-Euroopan maiden kannalta. Kreikassa ö, Troika on edellyttänyt hyvin tiukkaa säästöohjelmaa, palkkoja on leikattu puoliksi ja on ryhdytty uudistuksiin ja talouden esteitä on poistettu, mutta vienti on laskenut 12 prosenttia ja tuottavuus laskenut ja työttömyys noussut 30 prosenttiin ja EKPn korkoja on kyllä laskettu, mutta 60 prosenttia Kreikan yrityksistä on nyt vähentänyt investointejaan. 25 prosenttia yhteensä. Eli ongelmana nyt oikeastaan on se, että yritykset lähtevät Etelä-Euroopan maista ja siirtyvät pohjoiseen. Eli Euro- Etelä-Euroopassa nyt korot sitten nousevat ja sehän on kotitalousten kannalta hirveä tilanne. Ja Saksassa puolestaan sitten nämä korot laskevat, eli tämä heijastuu epämukavalla tavalla kyllä investointeihin. Eli miten nyt voitaisiin esimerkiksi pekoyrityksiä vahvistaa? Troikan toimet eivät ole tuoneet tässä mitään parannusta. Eli kysymykseni kuuluu pääjohtaja, kuinka haluaisitte tasapainottaa tätä kehitystä Euroopan unionista? Tehän puhuitte tasapainosta, eli minkälaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan estää se, että investoinnit ja yritykset siirtyvät Saksaan ja Pohjois-Eurooppaan sellaisella hetkellä, kun Etelä-Eurooppa on valunut taantuman piiriin ja on työttömyyden kourissa? Thank you. I think the answer... Kiitoksia. Vastaus kysymykseen on oikeastaan, on vain yksi vastaus. Meidän pitää taistella sirpaloituneisuun, sirpaloitumista vastaan. Me olemme saavuttaneetkin huomattavaa edistystä viime vuodesta, kun olemme toimineet tätä vastaan rahoituspuolella. Nimittäin nyt pankit rahoittavat itseään koroilla, jotka e- eroavat alueen niin kuin pitäisikin, perustuen riski arvostukseen, mutta eivät ole niin erilaisia kuin puolitoista vuotta sitten vielä. Jos verrataan korkoja, joita pankit maksavat, kun rahoittavat itseään, äh, niin hajautuminen on suurin samalla tasolla kuin vuonna 2007. Jos me puhumme rahoituksesta ja jos puhumme rahoituksesta talletusten kautta, niin silloin tässä fragmentaatio on kyllä vallan hävinnyt. Kuitenkin pankit rahoittavat itseään muillakin kanavilla, käyttävät joukkolainojen, äh, julkistavat joukkolainoja ja tässä voimme nähdä, että erilaisia kustannuksia tähän liittyy on vielä huomattavia eroja. Mitä tulee lainapuoleen, fragmentaatiota edelleenkin on. Lainapuolella pankit kantavat maksuja jotka ovat varsin erilaisia pohjoisen ja etelän välillä ja ehd, luottoehdot, olosuhteet myös vaihtelevat varsin paljon. Edelleen tässäkin e- parannusta on tapahtunut, mutta paljon vähäisemmässä määrin. Mitä tulee sitten talletuksen taisin, tähän taisin jo viitata johdannossani, että luottovirrat, joka on vieläkin varsin hillittyä. Tilanne ei kuitenkaan näytä enää pahentuneen viimeisten tietojen valossa, joten edelleenkin luotus vähenee, mutta se ei enää mene alaspäin, mitä tulee negatiivisiin määrin. Olen aika luottavainen sen suhteen, että kun talous alkaa elpyä, näemme myös asteittain sen, että jotkut näistä ongelmistakin asteittain häviävät. Mutta kaksi toimenpidettä ovat aivan ratkaisevia, kun pyritään vähentämään tätä fragmentaatiota. Ensinnäkin se, että tulee voimaan yhteinen valvontamekanismi. Ei pidä unohtaa sitä, että yksi syy sirpaloituneisuudelle oli se, että yhtäkkiä eri kansalaiset eri euroalueella alkoivat tuntea epäluottamusta pankkeja kohtaan muualla euroalueella, joten luottamus romahti jossain kohtaa euroalueella ja se sai sitten kansallisten rajojen muodon. SSM, yhteinen valvoja, joka takaisi juuri yhtenäiset olosuhteet valvonnassa koko euroalueella, sen pitäisi auttaa juuri voittamaan tällainen luottamuspula. Ja toinen mekanismi, SRM, yhteinen kriisiratkaisumekanismi, että olisi järjest- tällainen järjestelmä, yksi järjestelmä, joka voi ratkaista pankkikysymykset ihan samalla tavalla koko euroalueella on lisäelementti vielä tässä. Joten kolme tekijää oikeastaan. Kun talous paranee, silloin riskien karttaminen, joka on korkeammalla tasolla etelässä, senkin pitäisi laskea. Joka tapauksessa olemme voineet nähdä huomattavaa parannusta etelässä mukaan lukujen Kreikassa. Tämä on yksi syy. toinen kohta, yhteinen valvontamekanismi, joka tulee voimaan sitten SRM, kriisiratkaisumekanismi. Mitä enemmän etenemme kohti pankkiunionia, sen enemmän pystymme leikkaamaan tätä yhteyttä valtion, joukkola, jouk, valtiovelan ja pankkien välillä, ja silloin todennäköisemmin voitamme tämän taistelun hajautuneisuutta vastaan. EFD, Sampo. EFDstä Sampo, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja thank you for coming to... Kiitos, että tulitte valiokuntaan valiokuntaanne. Kiitoksia jälleen, herra Draghi. Aikaisemmin totesit, että aikaa menee ennen kuin poliittiset päätökset vaikuttavat. Varmasti jokainen on samaa mieltä siitä, että Eurooppa reagoi liian hitaasti talous- ja rahoituskriisiin, joka nyt viisi vuotta on ollut päällä. Olimme valmistautumattomia kerta kaikkiaan. Eli nyt on ollut paljon puhetta ratkaisujen suunnittelusta mahdollisia uusia kriisiä varten, mutta nyt kylläkin kriisi täytyy hoitaa. Tiedämme, että esimerkiksi Kreikan tilanne on vielä täysin päällä ja näin on muissakin maissa osin. Jos ajatellaan lähi- tai etäisempää tulevaisuutta, niin jäsenvaltioilla on edelleen vaikeuksia irtaantua euroalueesta. Tutkijat, poliitikot, kansalaiset ovat tähän viitanneet. Esimerkiksi viime kuussa Frank Newman USAn e valtiovarainministeri, ex-valtiovarainministeri lehdistössä kehotti Suomea, kotimaatani, ainakin miettimään mahdollisuutta irtaantua eurosta. No, nyt kysyisin, onko teidän mielestänne sopivaa, jos euro sisältäisi mahdollisuuden irtaantua, että olisimme paremmin valmistautuneita seuraavalla kerralla, ja jos todella jokin päättää lähteä. Totta kai tästä keskustellaan viestimissäkin. Pitäisikö toimielinten muuttaa politiikkaansa ja osallistua keskusteluun? Ehkä olisi tilanne parempi, ettei olisi nyt olemassakaan varsinaista riskiä siitä, että joku irtaantuisi, eikä tällainen keskustelu mitään paniikki-ilmapiiriä loisi. Thank you. I, I... Kiitokset. No, lyhyesti voin vastata tähän. Lyhyt vastaus on, että en minä näe mitään hyötyä siitä, että laaditaan hätäsuunnitelmia. Siis e, euro on kyllä ilmiö, jota ei voida kääntää takaisin. Se ei, tuo ei ole siis todellakaan mikään vaihtoehto. Kiitos. Ja sitten pidempi vastaus voisi olla, että tämä on tietenkin totta kaikkien maiden kohdalla jos ajattelet, että mitä hyötyä tulisi siitä, että lähtee euroalueesta, niin se on äh, äh, turha äh, teoria. Jos ajatellaan, että ei tarvitsisi tehdä rakenneuudistuksia, niin kyllä ne rakennusuudistukset pitää tehdä, ollaan sitten eurossa tai ei. Ja todennäköisesti tilanne olisi paljon vaikeampi hallinnoida sellaisessa tilanteessa, että ollaan euron ulkopuolella kuin että ollaan eurossa. Ja sitten on ehkä tuollainen naivi käsitys, joskus sanotaan, että olisipa kivaa, jos voitaisiin lähteä eurosta ja sitten ö, pelata valuuttakursseilla ikään kuin jotenkin taikasauvalla vienti lähtisi vetämään. Mutta tu- luuletko ihmiset, että ihmiset sitten, muut sitten hyväksyisivät tuollaisen 40 prosentin ö, valuuttakoron käsittelyn ilman, että ryhtyisivät vastatoimiin? Kiitoksia. For the EP. Kiitoksia sitten EPPstä. Uh, Gol Bells. Nagyon sok minden témát érintettünk már. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet täällä monista kysymistä herra Draakin kanssa. Minulla on vain yksi kysymys teille. Me kaikki ajattelemme samoin, kun sanomme, että EKP on ollut tärkeä rooli kriisin hallinnassa. Kroomassa juuri pidettiin konferenssi, jossa herra Draghi totesi, että keskiaikavälillä – hintavakauden pitäisi olla tärkein kysymys EKPlle. Hän kuitenkin myös esitti sellaisen huomion, että ehkä tulevana kautena tai tälläkin hetkellä on enemmän mahdollisuuksia kuin meillä oli viime kerralla. Voisitteko hiukan yksityiskohtaisemmin sanoa, mitä mahdollisia lisäinstrumentteja meillä saattaa olla käytössämme tai mitä lisävälineitä EKP olisi ehkä valmis vielä käyttämään? Kiitos. Well, the, um, the latest... No, viimeiset äh, makrotaloudelliset äh, ennusteet, jotka tulivat äh, juuri viimeisimmässä rahapoliittisessa kokouksessa joulukuun alussa, niin osoitti, että kaikki muu oli ennallaan ja infa, inflaatio pysyy samalla tasolla tai laskee samalle alhaiselle tasolle alle kahden prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Ja nykyinen keskipitkän aikavälin inflaatioajanjakso menee pidemmälle kuin kahden vuoden ajalle. Mutta 2014-2015 inflaatio pysyy samalla tasolla. E, tässä on olemassa talouden kiihtymisen riskiä ehkä raaka-aineiden, energian, elintarvikkeen hinnan takia, mutta kun talouden tilanne on tällainen hidas suhdanne, niin se sitten laskee tätä riskiä. Ja jos katsotaan nettoinflaatiota ruoan ja energian osalta, eli tätä tärkeintä perusinflaatiota, niin se osoittaa, että se on korkeammalla kuin kokonaisinflaatio, eli se osoittaa ehkä sen, että tämä raaka-aineiden hinnan ja muiden energian taustalla oleva inflaatio pitää tämän kuorissa, Mutta siis pidemmällä aikavälillä tämä alhainen inflaatio tietysti pitää sisällään riskejä ja jos se tosiaan laskee vielä alemmas, niin silloin tila, emme pidä tästä tilanteesta, koska se saattaa tuoda mukanaan sitten useankinlaisia ongelmia. Yksi syy, minkä takia aikaisemmat johtajat ovat päättäneet tästä kahden prosentin tasosta, että se olisi hyvä, olisi siis hyvä olla lähellä kahta prosenttia vähän sen alle, niin johtuisi siitä, että voidaan tehdä virheitä, kun inflaatio laskee liian alas. Eli todellakin katsomme, että joku 0,6 prosenttia inflaatiota saattaakin tarkoittaa itse asiassa jo deflaatiota ja sitten toisekseen, minkä takia haluan pitää inflaatiotason äh, vähän alle kahden prosentin on se, että valtioidenhän pitää sitten hintojaan mukauttaa. Tiedän, että muutamat äh, maat äh, ovat joutuneet no, nostamaan kauppatasettaan ja näin on tosiaan käynyt ja sitten täytyy jälleen vienin hintoja mukauttaa ja maahantuontihintoja mukauttaa. Ja tämä on helpompaa, jos inflaatio on lähellä 2 prosenttia kuin jos inflaatio olisi 0 prosenttia, koska sitten hinnat ja palkat, niin niitähän ei nominaalisesti no, noin vain voi muuttaa. Ja meillä on useita välineitä, joilla tähän voidaan puuttua Yhtäältä siis tosiaan korko, korot pidetään nykyisellä tasolla tai sitten kaikki, ei pellä, pelkästään jälleenrahoituskorot pidetä nykyisellä tasolla jonkin aikaa ja sitten muitakin esimerkiksi näitä likviditeettivälineitä, joten emme katso, että tässä nyt ei olisi mitään välineitä käytössä. Sitten sillä välin mietimme edelleen näitä muita välineitä, joita voidaan sitten mobilisoida, jos tämä riski todellakin toteutuisi. Kiitos. Thank you for the EPP again. Kiitoksia jälleen EPPstä Werner Lange. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä, kun, minä haluaisin esittää kolme kysymystä pääjohtajan Dragille. Ensinnäkin yksi asia koski haastattelua ranskalaisessa lehdessä, jossa kehotitte Ranskan hallitusta ryhtymään uudistuksiin. Ja sitten voidaan miettiä, että onko tämä oikeastaan EKPn tehtäväkenttää vai meneekö se vähän pidemmälle kuin mitä tehtäviä EKPlla on, koska pohja keskeyttää. Pyydetään toistamaan puheenvuoro. No hyvä. Niin, siis pääjohtaja. Kehotit sitten Ranskan presidenttiä ja hallitusta ryhtymään uudistuksiin viikonloppulehdessä. Ja kysymykseni kuuluu, että mitä pidätte tehtävänänne suhteessa kansallisiin uudistusvelvoitteisiin, kun te olette jo kertaalleen antanut päätöksen, että Italialta ei enää osteta valtionvelkakirjoja ja tällä vaikutitte Berlusconin tilanteeseen ja olette kirjoittanut Italian hallitukselle ja miten te oikeastaan näette tämän EKPn uudistusvelvoitetehtävän, kun olette yksittäisille maille antanut tällaisia ohjeita. Sitten rahapolitiikasta, niin jos verrataan tilannetta Japaniin ja USAhan, Tässähän on USA jo vähän paineita nostaa korkoja. Onko tämä jokin kansainvälinen suuntaus vai eikö tämä kansainvälinen suuntaus vaikuta mitenkään EKP? E EKP tekee riippumattomat päätökset. Ja kolmas kysymys koskee johtokunnan jäsen Asmussen ja on ikävä, että hän lähti, mutta teillähän oli myös erimielisyyksiä hänen kanssaan. Ainakin lehdistöstä tällaista sai lukea. Eli onko tosiaan, niin kuin sanoitte, että Asmussen oli lähes tulkoon paras ystävänne. Okei. Okay. Selvä. Niin, vastaava viimeisen kysymyksen ensin minä totesin, että Jorgin menetys on vakava menetys. Ja miten toimeen tulemisen tulen kanssa, niin edelleen tullaan hyvin toimeen, mutta ystävyys edellyttää myös vastavuorosta kunnioittamista eri mielipiteiden osalta. Ja silloin täällä meillä on ollut erimielisyyttä siitä, mitä tehdä. Se on ihan normaalia keskustelua, jota meillä käydään johtokunnassa. Muutoin oltaisiin ihan kuin neuvostoparlamentti. Ei kun sellainen me emme ole. Ei me, emme me niin toimi. Sitten mitä tulee tähän USA-kysymykseen, ei. Siis me keskuspankkiirit, sanoisin, olemme aika suojelevia, jos ajatellaan omaa riippumattomuuttamme. Me päätämme rahapolitiikasta oman valtuutemme pohjalta No nyt se on keskipitkän aikavälin hintavakaus USAssa, se on hintavakaus ja täystyöllisyys. Eli ei, ei tässä vaiheessa koordinoida hintapolitiikkaa. No vuosia sitten oli aikoja, jolloin oli tiettyä koordinaatiota aika ajoin, ainakin vaihtokurssin osalta, mutta ei nyt eletä niitä aikoja. Mitä tulee sitten sirurahaan, digitaalisen rahaan, niin mielestäni EKPn taseet oikeastaan kutistuvat nopeammin kuin missään muussa keskuspankissa maailmalla. Vastaus on yksinkertainen. Meillä ei ole mitään valtion velkakirjaa, jolla ostet, ohjelmaa, jolla ostettaisiin valtava määrä velkakirjoja. Fedin kohdalla ohjelma on, on noin yksi triljoona joukkovelkakirjaa vuodessa. Japanissa luvut ovat vielä suuremmat. Yhdistyneessä kuningaskunnassakin on tällainen ohjelma. Meillä ei. Eli tasettemme kasvu riippuu vähän sitten tästä. Ja todennäköisesti Tällaiset kysymykset ovat aika kaukana vielä, mutta jos ajatellaan irtaantumista kriisistä, niin meille se on paljon helpompaa, koska taseet ovat kasvaneet. Nyt se on supistumaan päin, koska pankit maksavat jo nyt LTRoja takaisin, joita eivät käytä, eli taseet pienenevät. Onko tällä sitten vaikutusta korkoihin? Sanoisin, että ei oikeastaan. Ainakaan pitäisi olla vaikutusta, koska tämä on sellaista käteistä, joka ei koskaan muuttunut varsinaiseksi rahaksi, se oli vain maksuvalmiutta, jota ei käytetty ja siksi se maksetaan nyt takaisin. Näiltä osin EKP on muihin keskuspankkeihin verrattuna ihan hyvällä tolalla, mutta olemme kyllä toki tietoisia siitä, että tällä saattaa olla miinusvaikutustakin, jos inflaatiotaso on pidempään kovin alhainen. Kiitos. Oh, yes. I, I, not... Niin, niin, anteeksi. Jos nyt oikein ymmärsin, niin kysyitte kansallisesta vastuusta. Hallitukset kai viime kädessä kantavat vastuun kansallisista rakenneuudistuksista. Mutta on yksi tärkeä juttu, jonka kansallisten hallitusten on hyvä pitää mielessä. Nimittäin tämä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, mitä enemmän tehdään yhteistyötä myös kriisin jälkeen. Nimittäin se, mitä tästä on opittu, on se, että meidän kansallinen poliittinen päätöksenteko sisältää myös heijastusvaikutuksia. Se vaikuttaa muihinkin unionin maihin ja varsinkin euromaihin. Toisin sanoen, Kyllä tämä on yhteinen etu, että mietitään politiikkaa niin, että heijastusvaikutukset eivät ole kielteisiä muihin nähden. Eli rakenneuudistusten on käynnistyttävä, mitä jos ei no, käynnistetä niitä, niin se vaikuttaa kielteisesti kaikkiin muihin euroalueen maihin. Thank you. Now for the S&D, Antolin Sanchez Presedo. Sitten herra Sanchez Presedo. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Lokakuun luvusta käy ilmi, että kotitalouslainat ovat vakauttuneet silti rahoituksen määrä on vähentynyt ja sitten tässä tarvitaan vielä rakenteellisia uudistuksia. Ettekö te usko, että rakenteelliset uudistusvaatimukset jäsenvaltioissa eurolle ovat paljon vaativampia kuin mitä euroalue asettaa itselleen, koska näyttää siltä, että sopimus siitä, että saadaan aikaan yhteinen äh, rahoitusmekanismi, niin se las circunstancias de... Otan tässä kunnolla huomioon kriisiolosuhteet ja sitten puuttuuko tässä tahtoa nopeuttaa prosessia ja saada aikaan tällainen julkinen äh, suojaverkko. Sitten toiseksi äh, USAssa aiotaan luopua määrästä elvytyksestä on laskettu, että vaikutukset voisivat näkyä rahapolitiikassa myös Euroopassa. Onko teillä jonkinlaista koordinaatiokeskustelua tästä asiasta meneillään? Um, the, um, impact... Uh, Se vai... Niin, no, se, mikä vaikutus on sillä, että Fedin velkakirjaostot hiipuisivat, niin sitä ei ole helppo arvioida. Mutta meillä on yksi esimerkki. Meillä on siis kokemusta, johon turvautua toukokuussa, älä nyt väärin muista, niin toukokuussa markkinoilla oli sellainen käsitys, että tämä hiipuminen voisi alkaa koska tahansa. Ja sitten sit tapahtui valtavaa liikehdintää velkakirjojen osalta rahoitusmarkkinoilla. Liikehdintä lähinnä vaikutti väytymarkkinoihin, hyvin vähän eurooppalaisiin markkinoihin – eikä juurikaan muihin kuin markkinoihin. Nousevissa talouksissa ja niiden markkinoilla kyse oli lähinnä maista, lähinnä kolmesta neljästä maasta, joissa haavoittuvuus on kaikkein suurinta. ja julkinen velka, kauppavaihto huonolla tolalla, eikä myöskään uudistuksia riittävästi. Eli jos tämä nyt on hyödyllinen esimerkki, niin tuskinpa on odotettavissa omilla joukkovelkakirjalainen markkinoilla tämmöistä mullakaan markkinoilla siitä, että tämä heikentyisi. Tämän lisäksi sanoisin, että mitä epävarmuutta vielä on rahoitusmarkkinoilla, niin sitä on kuitenkin vähemmän kuin oli pari kuukautta sitten. Mutta mutta on hyvin vaikea ennustaa tämmöisellä saralla yhtään mitään. And, uh, in terms of... Sitten mitä tulee siihen, mitä me voisimme tehdä, niin puhutte yhteistyöstä. Meidän tavoitteenamme on hintavakauden säilyttäminen. Ja me kalibroimme toimintamme nimenomaan sen mukaan, minkälaisia seurauksia tällä on tai voi olla hintavakaustavoitteeseemme. Kiitos. Sí, y la, y la cuestión de la velocidad. La velocidad, los procesos de reformas. Uudistusten vauhti euroalueella ja yhtenäinen rahasto vuoteen 2016 mennessä, eikö se tunnu hiukan hitaalta, kun pitäisi kuitenkin vapauttaa, saada aikaan luottamusta markkinoille ja saada luototus liikkeelle? I think the, um... Mielestäni varmastikin Tähän liittyy nyt kaksikin asiaa. Ensinnä silloin, kun aika, joka tarvitaan sille, niin anteeksi, että tähän vastannut jo aikaisemmin, siis ajan määrä, joka tarvitaan rahastolle saada nämä yhden, tämä lopullinen määrä yhden prosentin taso. Ja sitten toinen kysymys, milloin rahasto, vaikka ei olisi vielä täysin valmis, voi alkaa toimia todellisena eurooppalaisena rahastona. Minä olen sitä mieltä, että voidaan, tähän voi mennä vähemmänkin aikaa. Jos rahasto saadaan kolmessa vuodessa aikaan ja niin pyydetään, että pankkijärjestelmä maksaisi laskun lyhyessä ajassa, niin sitä kyllä pitää huolella tarkastella, koska en kyllä tiedä, minkälaisia seuraamuksia tästä saattaisi syntyä. Mutta ajatus siitä, että olisi rahasto, vaikkakaan ei täysin valmis, ja kuitenkin se toimisi eurooppalaisen rahastona, niin siinä kyllä pystytään toimimaan nopeamminkin, koska poliittinen merkki olisi siltikin tässä todella relevantti ja tärkeä. Kiitos. Thank you. Now for the EPP, Diogo Feo. Obrigado, Sheira. Senhor Presidente, gostaria de o... Niin. Haluaisin onnitella teitä. 2013 on lopuillaan ja Irlannin vakautusohjelma on nyt myös päättymässä. Ja uskotteko, että 2014 Portugali myös pystyy poistumaan tästä sopeutusohjelmasta? Sitten toinen kysymys. Haluaisin tietää, että tarvittaisiinko jonkinlaista siirtymäaikaa markkinoille pääsyä varten ja mitkä voisivat olla sitten ehdot tällaiselle siirtymälle. Sitten pankkiunionista vielä, pankkien valvonnasta. Mitkä, minkälaiset tavoitteet, eli jo, tarvitsevatko muutamat maat ehkä siirtymäaikaa voidakseen siirtyä tässä normaalisti markkinoille ja minkälaiset ehdot voitaisiin asettaa näille tulevaisuudessa. Ja kolmas kysymys myös liittyy pankkiunioniin ja talletussuojaan. Ettekö usko, että tässä pitäisi mennä pidemmälle ja löytää eurooppalainen ratkaisu, joka palauttaisi paremmin tallettajien luottamuksen? Ja sitten vielä Mehän olemme käyneet tällaista taloudellista vuoropuhelua vuonna 2013. Haluaisin toivottaa teille onnekasta vuotta 2014. Toivottavasti loputkin maat pystyvät poistumaan tästä sopeutusohjelmasta ensi vuonna. Well, thank you. No kiitos. Kiitos. Muutama sana Portugalista. 10 tarkastelu on nyt käynnissä ohjelman osalta. On hyvin vaikea tässä vaiheessa sanoa yhtään mitään siitä, missä vaiheessa ollaan täytäntöönpanossa uudistuksissa. Ainakin tähän asti tyydyttäviä tuloksia on saatu aikaan ja viranomaiset edelleen ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista ohjelmaan ja sen määrällisiin tavoitteisiin. Tuleva tieto eri muuttuista valtiontalon osalta osoittaa, että tilanne on kohenemaan päin. Siellä on kaksi neljännes kautta jo mennyt paremman suuntaan, työttömyys pienenee ja, ja nyt ollaan myös vaihtokurssin vaihtotasen osalta plussan puolella ja luottamuskin on pikkuhiljaa palaamassa. Eli me olemme huomanneet, että julkinen velka on pienentynyt ja varmasti tätä myöden päästään paremmin myös luottomarkkinoille. Kaikki tämä tukee myös se, että noudatetaan ohjelman eri ehtoja. Totta kai tässä on oikeudellisia riskejä ainakin, jos ajatellaan vakauttamistoimenpiteitä. Tos, rahoitussektori on heikentynyt. Jos ajatellaan 2013 neljä, kolme ensimmäistä neljännesjaksoa. jaksoa, vaikka taloudellinen tilanne on kohenemaan päin, niin voi olla, että menee vielä jo jonkin verran aikaa ennen kuin tämä näkyy myös pankkien voittojen kasvamisena. Eli tämä luottopuoli on tärkeässä asemassa, kuten totesin aikaisemmin, nyt on vielä varhaista ruveta sanomaan tai ennustamaan mitään siitä, milloin Portugali voi irtaantua ohjelmasta – nyt todellakin kymmenes arviointi on käynnissä. Mitä tulee siirtymäkauteen, niin sitä varten on ohjelma, joka on sopeutettu tilanteeseen tietyksi ajaksi nähtäväksi jää, minkälainen vaikutus sillä sitten on. Kysytte myös tallennustakuista periannessa. Sitä on lykätty sikäli, että Edelleen käydään keskustelua siitä, ei sitä hylätty ole, mutta kuten nyt selvästi nähtävissä, niin se toteutuu ehkä jossain vaiheessa myöhemmin. Sitten neljästä pisteestä sitten niin neljännestä kohdasta kiitos teille uuden vuoden toivotuksista ja välitän ne kaikille teille myös eteenpäin. Uh, Kiitoksia sitten ST-ryhmästä Liam Hong Nok. Merci Sharon. Kiitos äh, Sharon. Pari kysymystä. Toinen koskee makrotaloutta äh, ja toinen pankkiunionia. Haluaisin onnitella mm, teitä äh, meidän ryhmämme kollegoiden kanssa, kun otitte kantaa pankkiunioniin te edistitte sitä, että nyt meillä on melkeinpä loppuun saatettu unioni, pankkiunioni ja sitten tosiaan tässä on tullut yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja tänään olette tosiaan puoltaneet sitä. Se on tärkeä edistysaskel. Nyt vielä puuttuu yhteinen pankkilaki Euroopasta. Sharonin kanssa me kävimme yhdistössä kuningaskunnassa valikunta ja näimme, että tosiaan sielläkin odotetaan, että Euroopan unioni menisi tähän suuntaan. Ja haluaisinkin kuulla, että mikä on ö, tässä liikasen kanta. Olemme kuulleet häntä täällä valiokunnassa ja mm, tosiaan tässähän pankkiunin myötä sitten yhtenäistetään nämä pankkimenettelyt kaikissa maissa. Toinen kysymykseni koskee sitten tätä makrotaloutta. Ö, täällä kollega kyseli, että onko teidän tehtävänne puhua tässä rakenneuudistuksesta ja talouspolitiikasta yleisemmin. No, eihän se eikä ole tiukasti ottaen teidän tehtävänne, mutta kun eilen sunnuntain lehdessä tätä asiaa kommentoitte, niin öö, olitte varsin tiukka sanainen kyllä Ranskaa kohtaan, jopa tiukempi kuin Lintz kollegani, joka ei tosin ei ole täällä tänään kun kuitenkin äm, Ranskassa on noudatettu tätä tarjontapolitiikkaa, siihen on ä, laskettu ä, yritysveroja ja nostettu muita veroja paljon enemmän kuin aikaisemmat hallitukset ja sitten siellä on otettu tämä joustoturva käyttöön työmarkkinoilla. Ja tosiaan rakenneuudistusten suhteen te olitte hyvin tiukka. Ja tänäänhän varsinainen aihe ei tietenkään ole rakennusuudistukset, vaan teidän tämä paremminkin tämä teidän ilmoituksenne siitä, että tässä on nyt deflaation vaara olemassa. Ja tässä tilanteessa te olette ryhtyneet oikeisiin toimenpiteisiin rahapolitiikalla, mutta riittääkö se? Te tunnette oikein hyvin kyllä taloushistoriaa. Ja tämähän pikkasen muistuttaa 30-luvun tilannetta. Ja tiedätte Macmillanin komitean tilanteen Silloinhan monet totesivat, että kyllä rahapolitiikka riittää, ei tarvita rakenne politiikkaa, koska ei tehdä mitään yhteistyö, yhteisiä päätöksiä tästä, eikä meillä ole juurikaan sosiaaliturvaa. Mutta kysymys kuuluu nytkin, että riittääkö paha rahapolitiikka vai pitäisikö myöskin budjettipolitiikkaa tässä toteuttaa? Ja tätä samaa kysy, keskustelua käydään nytkin, ja minä mietin, että eikö tässä ole jonkinlaista ristiriitaa – jos tässä on tosiaan tällainen julkisten menojen kerrannaisvaikutustilanne ja IFM ja EKP ja komissio mm, näitä asioita käsittelevät. Eli eikö tässä ole vähän ristiriita, jos sanotaan näin, ja sitten toisaalta pitää tietenkin budjettia vielä vakauttaa, jotta julkista velkaa voidaan painaa alas. Kiitos. I'm sorry? Okay. The, on, on the banking union... Pankkiunionista, niin kuin te sanoitte, me tuemme pankkiunionia. EKP on aina ollut tällä kannalla. Ja erityisesti mitä tulee liikasen raporttiin, Meillä oli julkinen kuuleminen toukokuussa 2013. Euroopan komissio tämän konsultaation jälkeen antoi, teki vaikutusarvioinnin mukaan lukien lainsäädäntöehdotukset vuoteen 2013 saakka. Tässä keskityttiin ehdotuksiin lakisääteisestä erottamisesta, joka mainitaan tässä viikaisen raportissa. EKP haluaa erottaa tietyt riskipitoiset toimet rahoituslaitoksista, jotka eivät liittyneet asiakkaita koskeviin palveluihin. Kuitenkin yhteinen eurooppalainen lähestyminen siihen, miten erotetaan erilaiset pankkitoiminnat, sitä todellakin tarvitaan. EBAn pitäisi kehittää kriteerit lakisääteiselle erottamiselle toiminnassa, jotta varmistettaisiin se, että johdonmukaisella tavalla toimitaan kautta EUn. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun ajatellaan sitä seikkaa, että jotkut jäsenvaltiot jo nyt etenevät rakenteellisissa uudistuksissa ja tekevät ehdotuksia, joten me Olemme tyytyväisiä komission aikomuksesta sopeuttaa lainsäädäntöehdotusta rakenteellisesta erottamisesta pankin toiminnassa ja mielestäni tämä tullaan tekemään tämän vuoden loppuun mennessä, jotta varmistetaan harmonisoidut puitteet EU-ssa. Olemme tyytyväisiä myös suosituksen, jonka korkean tason ryhmä on tehnyt, jota liikan juuri johtaa. Joten hyvä, mutta johdonmukaista kautta eri maiden lainsäädännössä tarvitaan. Ja tätä toiminnan erottamista. Sitten toinen kysymys Olette ihan oikeassa, rahapolitiikka ei voi kaikkea tehdä. Rahapolitiikka ei voi korvata hallituksia, jos ne eivät pysty tekemään rakennusuudistuksia. Se ei pysty korjaamaan hallitusten budjetteja, se ei pysty korjaamaan pankkijärjestelmässä pääoman puutetta Tähän rahapolitiikka ei pysty. Rahapolitiikka mielestäni, tai meidän rahapolitiikka minun mielestäni on tehnyt paljonkin, ja sanotaan aikaan paljon, ja toistan ja toistan, että olemme valmiita toimimaan, me pystymme toimimaan, mutta me emme voi ratkaista muiden toimielinten ongelmia, tarvitaan muita toimia. Mitä tulee budjettien vahvistamiseen, ja sen, että on erityispiste. Kuten sanoin aikaisemmin, ei pidä purkaa edistystä, joka on saatu aika, aikaiseksi. Sitä paitsi tämä sanamuoto näkyy hyvin makrotaloudellisissa ennusteissamme, joissa tulee selvästi esille se, että yksi asteittaisen elpymisen moottorista tulee olemaan vähemmän finanssipoliittista painetta kuin toteutusta painetta kuin viimeisen vuoden aikana. Joten tämä on tässä mukana, mutta ei purkaa näitä toimia, ei pidä yhtäkkiä nostaa taas valtion velkaa korkeammalta tasolla yhdessä vuodessa, koska markkinat varmastikin synkästi tällaiset tarkastelevat, niin kuin olemme aikaisemminkin nähneet. Mainitsin juuri tämän Portugalin esimerkin. Kiitos. Uh, thank you. Now... Kiitoksia. EPPstä Gay Mitchell. Tässä hiljattain vapautunut maa. Niin, siihen meni kyllä aikaa niin kuin muista sortaista eroon päästiin, mutta se sitten esille toiste. Kiitos pääjohtaja Draghi kaikesta työstänne tämän vuoden aikana keskuspankissa. Muiden lailla minäkin toivotan teille rauhallista joulua. Pyytäisin teitä sanomaan jotain Irlannista. Tehän tiedätte, että ihmiset ovat valtavasti ponnistelleet ilman, että on mitään myllerrystä tullut yhteiskunnassa palkkoja leikattu, eläkkeitäkin, veroja nostettu. Nyt on tullut kiinteistövero esimerkiksi, omaisuusvero. Pankkivelkaa leikattu jopa 10 000 euroa jokaista kohden. Eli aika lailla on uurastettu. Irlannin hallitus haluaa jatkaa tällä tiellä meillä on enemmän kuin koskaan ulkomaisia suoria investointeja, siksi työttömyyskin on laskusuunnassa. Budjetti alijäämä on hallussa jotakuinkin ja näkymät ovat aika hyvät kasvun osalta, mutta ihmisen täytyy saada kuulla tästä, ymmärtää, että on jotain järkeä tehdä uhrauksia. Ja haluaisin nyt ihan joulun hengessä kertoa tästä Iranin kansalle, mitä on odotettavissa 2014 Iranissa ja muuallakin. Siis mitä iloa tästä kaikesta on? Mitä sanoo teidän kristallipallonne Irlannista ja niistä maista, jotka ovat vakauttaneet tätä ja jatkavat ensikin vuonna? Kiitos. Thank you. Kiitokset No, kun katsotaan Irlannin tilannetta, niin olitte aivan oikeassa, että tämä ohjelman toteuttaminen Irlannissa on kyllä pysynyt hyvällä tiellä ja nyt sitten pikkuhiljaa tämä ohjelma voidaan menestyksekkäästi sulkea. Mutta sitten kun katsotaan pidemmälle, niin pitää vielä arvioida 2014 budjettia kyllä. Ja vaikka tavoitteet varmaan, tavoitteisiin ehkä kyllä varmaan päästäänkin. Myönteistä on se, että mm, alijäämän suhde BKT pysyy ehkä 0,4 prosentin tasolla ja se on mm, parempi kuin mitä tässä liiallisen alijäämän menettelyssä edellytetään eli 5,1 prosenttia. Mutta pankkisektori huolettaa Iranissa edelleen ja edellytetään edelleenkin kyllä nopeita ja päättäväisiä toimia. Äskettäin annetut tulokset Irlannin vaihtotase tai tasetilanteesta osoittaa sen, että ei ole pääoman puutetta, mutta pitää pääomitusta tarvitaan edelleenkin. Ja näihin tilanteisiin pitäisi puuttua jo ennen tuota kattavaa arviointia ensi vuonna. Eli tämä arviointi osoittaa, että stressitestauksessa saattaa vielä pieniä puutteita olla ja sitten kun tehdään kattavampi, odotamme siis tätä kattavampaa arviointia. Eli Irlannin poistuminen ohjelmasta korosti tätä menestystä, joka on kyllä joskus tehnyt kipeäkin, mutta on ollut kuitenkin tarpeellinen. Ja Irlannin on tietysti tärkeää nyt vielä jatkaa näillä juuri mainitsemallani alueilla. Ja kysytte, että mitä iloa tästä nyt sitten kaikesta oli. No se ilo, että syntyi talouskasvua, saadaan lisää työpaikkoja ja lisää liikkumisen vapautta. Joku tänään Irlannin seuri kommentoikin sitä, että maa voi olla jälleen ylpeä kansallisesti ohjelman päättymisestä. Tämä on totta, mutta se tietenkin osoittaa sitten sen, että se toteutuu siinä vaiheessa, kun siinä saadaan talouskasvua aikaan ja lisää työpaikkoja. Thank you very much uh, for the S&D. Kiitoksesta. Peter Skinner, SR. I think nevertheless your statement... Niin, teidän lausuntunut taustalla ajatus siitä, että Irlanti on menestystarina jälleen kerran. Kannattaa kannattaa panna merkillä, miten irlantilaiset ovat pärjänneet tässä. Ja varmasti pärjäävät jatkossa paremminkin. Kuuntelin teidän kommentteja, herra Draghi, liittyen siihen, miten te olette mukana esimerkiksi kovelkakirjojen lainojen arvioinnissa ja taseiden arvioinnissa ylipäätään, minkälainen rooli EKVllä ylipäätään on. Mutta kun keskuspankki olette, ja viittaa siihen, mitä täällä joku kysyi myös monetarismista ja filosofisista pyrkimyksistä yleensä taloudessa, niin osittain vastasittekin siihen, mutta kyllä se liittyy myös makrotalouteen. Siis siihen se kyllä puuttuu ilman, että kerrotaan, mitä tapahtuu sitten esimerkiksi vakavaraisuusvalvonnassa. Meillä on monia viranomaisia vakavaraisuudessa, jotka yrittivät myös tätä hoitaa. Tässä on myös riskilautakunta olemassa. Se on vasta nyt syntymässä enkä, eikä se nyt ole kuitenkaan nyt kuolemaan johtava, mutta katsotaan, mitä aikaisemminkin on kuultu, niin voi olla, että tapahtumat menevät asioiden edelle, mutta on nähty myös, että tässä on jotain unohdettukin matkan varrella. En tiedä, mitä mieltä olette siitä, että mikä on makro valvonnan osalta EKPn voimin, jota mikä on sitten tämä vakavaraisuusvalvonta, joka jää sitten valvontaviranomaisten harteille. Miten tämä ero tehdään, miten paljon heitä kuunnellaan, kuinka luottavaisin mieli voidaan olla, että te huomioitte myös sen, mitä on tehtävä silloin, kun he jotain sanovat, että äkkiä pitäisi tehdä jotain. That, that is certainly a, a very important question. Tuo oli tärkeä kysymys. Ja siihen on puututtu ja en tiedä onko tästä vielä tietoa, mutta on kuitenkin ajateltu sitä tapaa, miten tämä makrotalouden valvonta voisi käydä vuoropuhelua mikrotason valvonnan kanssa tässä valvontamekanismia. Tämä ei ole helppo ratkaista, koska yhtäältä valvonta ja toisaalta rahapolitiikka halutaan pitää erillään toisistaan. Mutta sitten, jos ajatellaan varsinkin vakavaraisuusvalvontaa, niin kyllä synergioita syntyy molempien sektoreiden tiedosta tietyistä ongelmista, esimerkiksi jos on kuplia syntymässä, miten, mitä kuplille voidaan tehdä ja minkälaista yleistä talous, talouspolitiikkaa voidaan harjoittaa suhteessa kupliin. Ja tosiaan tässä tulee kyseisen tällainen aika mutkikas järjestely. Joskus hallintoneuvosto voi keskustella näistä kysymyksistä ja voi omaa kenttänsä puolustaa ja tästä kyllä sitten ilmoitetaan vielä ennen vuoden loppua. Mutta siis ajatuksena on juuri se, mistä puhuitte että todellakin voitaisiin harjoittaa makro talouden vakavaraisuusvalvontaa, jota voitaisiin yhdistää mikrotason valvontaa, ei sillä tavalla, että ne vaikuttaisivat toisiinsa, vaan että vaihdettaisiin tietoa eh, kummankin osapuolen eh, näkemystä tilanteen vakavuudesta. Kiitoksia näin Fabrizio paikautan EPPstä Astrid Löllin. Oletko valmis Astrid? Merci. Kiitos. Rouva puheenjohtaja pääjohtaja. Herra pääjohtaja, me olemme nyt tarkastelemassa eurooppalaista valvontajärjestelmää. Näissä puitteissa nimenomaan joku jäsen tai kollega on jatkuvasti toistanut sitä, että EKP on haalimassa liikaa valtaa. On YVM ja EVM, rahapolitiikka palkkaa ja muuta. Ja se on aika paljon yhden miehen harteilla tai yhden toimielimen harteilla. Jos ajatellaan institutionaalisia takuita, joita on, ollaan suunnittelemassa, niin ne eivät kovin vakuuttavilta näyttää. Mitä te, herra pääjohtaja, voitte esittää heille vastauksena? Jos ajatellaan, että ehkä tosiasiat osoittavat, että ovat väärässä, oletteko sitä mieltä, että saadaan sopivaa hallintoa aikaan ja se olisi riittävä vastaus myös EKPn vallalle. Thank you. Um... Kiitos. Alussa sanoisin tästä, että ei EKP ole pyytänyt tällaista akkumulatiivista toimivaltuusta, vaan te lainsäätäjät täällä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, te olette päättäneet, että oikea paikka sijoittaa valvontamekanismi oli EKP. Meidän vastauksemme tähän voi vain olla ja onkin tähän mennessä ollut tavallaan lisätään – avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta parlamentin suuntaan aivan erityisesti ja kaikille mukaan lukien neuvosto tietysti myös. Olemme täysin hyväksyneet Euroopan parlamentin ohjeistuksen, että ainoa tapa vastata tähän on hyväksyä korkeamman tason tilivelvollisuus, vastuuvelvollisuus kuin yleensä on rahapoliittisissa kysymyksissä. Ja tavallaan tämä on tavoitteena toimintavaisessa sopimuksessa, joka meillä on Euroopan parlamentin kanssa nyt. Ja se on ollut varsin tärkeä askel ja haluan tästä vielä kiittää parlamenttia kokonaisuudessaan EKn valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa. Joten kiitoksia kovasti Sharon kaikesta siitä, mitä sinä tämä ryhmä, valiokunta ja työntekijät ovat saaneet tai tehneet, jotta tämä sopimus on saatu aikaan? Kiitos. Yes, I hope so too, yes. Uh, thank you very much uh, for Aldi. Kiitoksia Aldesta, Ramon. Kiitoksia, herra Draghi. Ihan lyhyitä kysymyksiä. Sopiiko tämä mielestäni teistä pankkiunioniin, siis mahdollisuus siitä, että jäsenvaltiot edelleenkin voivat käyttää veto-oikeutta eurooppalaisia päätöksiä vastaan ratkaista pankkeja? Tai että niillä edelleenkin on siis tämä veto mahdollisuus. Pyydän anteeksi englannin aksenttia. Niin. Sitten toinen kysymys. EKPn kattavaa arviointia edes me epävarmuus on tällainen huolenaihe, koska tärkeitä parametreja ei ole vielä kerrottu. Esimerkiksi miten kohdellaan valtion velkaa, kuinka suuria stressitestit ovat, miten kohdellaan järjestelmän riskiä, miten omaisuuserien laatua arvioidaan. Stressitestien yhteydessä tietysti viisi minuuttia puheaikaa ei kyllä tähän riitä vastauksen antamiseen, mutta milloin saamme tietää miten kohdellaan julkisen, julkista velkaa ja sitten mit, kuinka suurta tämä tulee olemaan. Anteeksi, vielä yksi tarkentava kysymys. Siis kenen vetoon, veto-oikeuteen viittasitte? On resolution. Niin, siis jäsenvaltiot sanoivat, että tässä uudessa kriisiratkaisumekanismissa ja sen haluaisivat pitää vielä tällaisen mahdollisuuden kun tehdään EU-tasolla päätös jonkun pankin pelastamisesta? En minä tästä mitään tiedä. Voi olla, että niin on, mutta en kyllä sitä mistään tiedä. Siis en kerta kaikkiaan tiedä. It was. Mutta jos näin olisi, jos joku jäsenvaltiosi näin voisi toimia. Enter. Ei kun ei voivat. Ei siinä oikeastaan mitään järkeä ole oikeastaan että olisi veto-oikeus siinä, mutta se, että sanotaan, että joku pankki on elinkelpoinen, no ei siinä oikeastaan mitään järkeä ole. Mutta ehkä sitten veto-kysymys saattaa tulla eteen, jos ja kun EVMn varoja käytettäisiin kriisin ratkaisu tilanteessa Jos ajatellaan nykyistä EVM-asetusta, siinähän kaikilla on tavallaan veto-oikeus, mutta jos ajatellaan ylipäätään, miten arvioida jonkin pankin elinkelvottomuutta, niin en usko, että siinä nyt veto-kysymys vastaan tulee. Sitten tämä toinen kysymys. Niin, olin ymmärtäväni niin. Niin, kyllä pitää paikassa epävarmuutta on, mutta nythän vasta ollaan lähdessä liikkeelle. Me aiomme nyt nopeuttaa tiedottamistamme omaisuusvarojen laadun tarkastelun parametreista ja niin edelleen. Ja mitä nopeammin sen saamme aikaan, sitä parempi pankkialalle, sääntelijöille ja myös EKPlle, joka joutuu välineitä käyttämään. No, ei pidä nyt kuitenkaan unohtaa, että vaikkakin testin lopputulokset kerrotaan syys-lokakuussa ensi vuonna, niin että jos tässä tällä välin ryhdyttäisiin tavalla tai toiseen, toisella toimiin, joko sen merkissä, että pääomitetaan pankkeja tai jotain muuta tehdään, koska huomataankin, että riittävästi pääomaa niistä ei löydy, varsinkin jos ajatellaan listattuja yrityksiä – niin eihän voi ajatella, että odotellaan lokakuuhun asti ensi vuonna, ennen kuin tämä tieto saadaan. Toimi on oikea, jos se ryhdytään tekemään oikaisun merkeissä, varsinkin on kyse pörssilistatuista, pörssilistatuista yrityksistä, koska markkinoilla on tiedettävä tästä. Pitää paikkansa siis, niissä yksi. Me nopeutamme tiedottamista kykyjemme mukaan. Toiseksi, pitää paikkansa, että lopputulokset kierrotaan ties koskaan 2014 lokakuussa. No, pitää myös paikkansa, että joissakin tapauksissa, ja mitä sitten tuleekin ilmi, niin jos markkinasäännöt sitten ehkä edellyttävät välitöntä tiedottamista, jos toimii, ryhdytään. Kiitos. Okay, thank you. Uh, for the S&D, Mr. Baldini. Herra Baldini, SD-ryhmästä. Signor Presidente. Herra pääjohtaja, ensimmäinen kysymykseni kun itse nyt olen tässä ollut vasta heinäkuusta lukien, tulen Kroatiasta, olen uusi jäsen siis. Totta kai monesti, kun keskustellaan ja puhutaan euro skeptismistä, niin tällä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla on saatu myös esimerkkejä EKPstä, miten myönteistäkin työtä voidaan tehdä ja siitä kiitokset teille näistä tuloksista. Ja sitten toisaalta esittäisin myös kysymyksen. Ajattelen nimenomaan tätä myönteistä esimerkkiä, joka Irlannistakin on saatu ja mitä työtä sen tiimoilta on tehnyt. Ehkä se johtaisi siis ajattelemaan, että ehkä on paljon helpompaakin päästä eroon talouskriisistä maissa, jotka ehkä ovat vähän pienempiä, ainakin taloudet ovat vähän pienempiä. Eivät välttämättä niin isoja kuin jotkut muut taloudet eteläisessä Euroopassakin. Jos ajatellaan aluetta, josta minä tulen, niin meillä on joukko maita, kuusi maata, jotka vihdoinkin ovat päässeet kasvuun kiinni, ainakin vähäisen kasvuun. Mutta yksikään niistä ei kuitenkaan ole jäsen EU-ssa. Sitten Kroatiassa ja Sloveniassa puolestaan on pank- ongelmia. Pankkilalla myös Sloveniassa on ongelmia. No jo neljä vuosineljännestä VKT on laskenut Kroatiassa. Sitten kaksi maata, jotka ovat pisimmälle päässeet taloudessa, mutta silti kriisi on pahasti päällä edelleen. Ehkä voisitte antaa jotain osviittaa noin talouden kannalta, tai ehkä olette samaa mieltä tämän varovaisen optimismin kanssa, että niin kuin noissa maissa olisi jotenkin helpompaa päästä kasvun tielle, kuten Irlantiinkin, ehkä ihan jopa tulevaisuudessa. Kiitos. credo che un... No, minä uskon, että, ai kun anteeksi, minä uskon, että varovainen toiveikkuus saattaa ehkä nyt olla esillä Illannin esimerkinkin takia, mutta myös Portugalin ja Espanjankin esimerkin kannalta. Se on vielä isompi maa, missä on kuitenkin saatu aikaan edistystä kaikissa noissa maissa. Katsotaanpa vain, miten tilanne oli vuosi puolitoista sitten. Muutokset ovat olleet dramaattisia myönteiseen suuntaan kaikissa noissa maissa. Kreikkakin on yksi myönteinen esimerkki. Eli siis huolimatta koosta, kunhan vain oikeaa politiikkaa harjoitetaan, niin kriisistä eropääsy on aina olemassa kyllä. Maat onnistuisivat siinä. Totta kai tämän joen ylittäminen on vaikeaa. Jos ajatellaan, kuinka paljon hyötyä on koitunut lisää kasvua ja enemmän työpaikkoja, se on nähty. Mutta sisua kaivataan, että voidaan oikaista talouksien heikkoudet. Ne heikkoudet johtivat epätasapainoon. Okay, thank you very much. I've, uh, Kiitoksia. Nyt ei enää olekaan puhujia listalla. Meillä on vielä muutama minuutti, jos joku haluaisi nyt ehdottomasti sitä kysymyksen niin uskonkin, että voin sinun luottaa, VMR. Ole hyvä, herra Langen. Minulla olisi vielä yksi kysymys pääjohtajalle stressitesteistä. Te mainitsitte ne yhteisessä, yhteydessä tuohon pankkivalvontaan. Ne tässä varjostavat nyt tulevaisuutta ja pank- Baselin komitea käsitteli tätä asiaa myös, mutta eikä sitten voinut sitä ratkaista ja nyt sitten kaikkien katset kohdistuvat EKP, Eli mitä aiotte sitten tehdä stressitestauksen yhteydessä pankkien taseiden osalta ja kun aikaisemmin olette tätä ö, kommentoinut ja sitten ohjelmissa nähtävästi tämä valtion budjettitilanne ja pankkien tilanne pidettäisiin jotenkin erillään, mutta en ole nähnyt tästä mitään osviittaa. On kaksi eri kysymystä. Yksi, miten arvioidaan valtion joukkolainoja ajatellen niiden riskipitoisuutta ja on eri riskipainotus eri hallitusten joukkolainoille. Tämä on kysymys, josta pitää keskustella globaalisti, kansainvälisesti Basel-komitean yhteydessä. Ja koska ei voi eri tavalla kohdella eurooppalaisia joukkolainoja eri tavalla kuin USA-laisia tai briitti- tai japanilaisia joukkolainoja kohdellaan maailmassa. Koska muutoin euroalueen pankit kärsivät kilpailullisesta haittatilanteesta verrattuna jenkkeihin, japanilaisiin ja brittipankkeihin. Joten riskipainotuskysymys valtioiden joukkolainoissa on asia, josta pitää keskustella kansainvälisissä yhteyksissä, nimittäin Baselin komiteassa. Ja kuitenkin tämä ei silti tarkoita sitä, ettemmekö pitäisi ottaisi huomioon stressitesteissä valtioiden joukkolainoja. Kun näitä stressitestejä tehdään, valtion joukkolainat ihan niin kuin mitkä tahansa muutkin omaisuuserät, jotta saamista pankeilla on. Ja siksi ne pitää stressata, testata sääntöjen mukaisesti, jotka tulemme sitten määrittelemään Euroopan viranomaisen yhteydessä. Joten nämä kaksi asiaa ovat erilaisia. Toisaalta erityinen riskipainotus pankeille ja valtioiden joukkolainoille. Ja toinen kysymys taas, kuinka hyvin valtioiden joukkolainat, joita pankeilla on taseissaan euroalueella, miten äh, hyvin nämä joukkolainat pärjäävät stressitilanteessa? Kiitos. Thank you very much. Uh, we've time for... Kiitoksia, Gay. Um, kiitos, puheenjohtaja. Herra Draghi, Euroopan keskuspankkien ja komission yhteinen asiakirja, joka liittyy luototuksen saatavuuteen pk-yrityksille, niin siinä maalaillaan maailmaa, joka ei ole kovin rohkaisevaa. Oletteko ajatelleet jotain LTRO2 ja mitä se merkitsisi pk-yrityksille? LTRO2 ja mitä siitä irtoaisi pk-yrityksille. No, nykytilanne on sellainen, että pankit oikeastaan maksavat takaisin LTR-oitaan. Eli nyt pitäisikin miettiä taas kysymystä, miksi pankit eivät tarjoa luototusta pk-yrityksille. Periaatteessa siihen on kolme syytä. Ensinnäkin rahoituksen puute. Me olemme, puutuimme tähän pari vuotta sitten LTR-oitten kanssa. Ja nyt pankit maksavat takaisin tätä. Eli tässä tavallaan ei lähtökohtaisesti olisi mitään ongelmaa rahoituksen saatavuudessa luototuksen takaamisessa pk -yrityksen. Minä väittäisin, että tässä on velkakirjoakin laskettu liikkeelle pankeista ja minä sanoin aikaisemmin tässä, että kaiken kaikkiaan talletukset muissakin kuin ensisijaisissa maissa ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Ei, ei, siis ei rahoituksen puute nyt ole se, josta kenkä puristaa. ja ainakaan nyt se ei näyttäisi olevan se pahin kohta, mistä kenkä puristaa. Sitten toinen syy, pääoman puute. Niin, se nyt nähdään kohta omaisuusvarojen laadun tarkastelun myötä, mikä tilanne on. Mutta täytyy muistaa, että 2008 viiva nyt 2009 2012 loppupuolella, nyt väärin muistaa, niin enemmän kuin puoli triljoonaa euroa biljoonaa pantiin pankkeihin, osin julkista ja sitten puolet oli yksityistä. Moni pankki on kerännyt pääomaa viime neljä viiden kuukaudenkin aikana. Se on ihan hyvä suuntaus. En tiedä. Niin, nyt on kyse keskiarvoista. Ja täytyy muistaa, että on tuhansia pankkeja. Ja voi olla, että tilanne on kovin erilainen, kun ajatellaan, mikä on tilanne niin isoissa pankeissa kuin sitten pienemmissä pankeissa. Eli emme tiedä, mitä keskiarvojen takana on. Ja siksi täytyy miettiä tätä pääoman puutetta. Voi olla, että se on este tietyn tyyppisille pankeille, vaikkakin aggregaattiluvuissa se ei näy. Eli katsotaanpa sitä. Kolmas syy on nimenomaan riskin pelko Pankit eivät luotetakoon pelkäävät, eivät saa rahoja takaisin asiakkaat ja asiakkaat eivät maksa, koska ehkä ei ole ylipäätään asiakkaita, jolle he voivat myydä tuotteitaan. Sitten tämä oli muuten se ihan ensimmäinen syy selvityksessä, jonka me teimme, ei se viimeisin, vaan se, sitä edellinen, jonka teimme pk-yritysten parissa. Kysyimme, mikä on suurin este sille, että ylipäätään voitte harjoittaa liiketointa. Sanoivat, että asiakkaiden puute luoton puute oli vasta toisella siellä. Eli tilanne on kohentunut. Ja nyt on nähty, että luottotus kyllä johtaa kasvuun ja se ehkä piakkoon tulee näkyvillekin riskin pelkoon nyt pienenemään päin. Shadow nyt tässä tuijottaa minua ja sanoi, että pitäisi lopetella jo. No ei kun tunnen jotain tällaista painetta tässä vieressä. I want to squeeze one more in. Okay. Johtuu vaan siitä, että haluaisin vielä yhden puhujan tähän mukaan puristaa. Me tykkäämme täällä kiduttaa itsemme Silvi. Kiitos Sharon ja kiitokset pääjohtaja siitä, että vielä yhden kysymyksen otatte minulta. Niin, te vastasitte varsin vakuuttavasti tänään kysymykseen siitä, miten voisi euroalueesta poistua. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko yhtä lailla huolestunut kanssani siitä, että mitä tulee tähän keskinäiseen luottamukseen Euroopassa ja kun on syntymässä kuilu Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä kaikista ponnistuksista huolimatta. Eli mitä toimielimet voivat tehdä, jotta, jotta ei tämä kuilu entisestään kasvaisi, kun minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että tämä kyllä kuuluu teidän tehtäväkenttänne piiriin, koska luottamustahan tässä tarvitaan ja jos tärkeimpien toimijoiden väliltä puuttuu luottamusta, niin sitten nämä toimet eivät varmasti tuota toivottua tulosta. Well, in, uh, I think that's a... No, Tämä oli tosiaan tärkeä kysymys, koska luottamushan on kaiken edistyksen perusta Euroopan unionin hallinnossa. Ja jos mietitään, että minkä takia luottamus on kadonnut, niin se on kadonnut siksi, että ihmiset tuntevat, että joko sääntöjä ei ole noudatettu, että tätä talous- ja kasvu- ja vakaussopimusta ei ole enää muistettukaan olevassa, olevan 2000-luvun puolivälin jälkeen. Tai sitten ihmiset kokevat, että ei ole ryhdytty rakenneuudistuksiin, paitsi ihan muutamassa maassa. Joten paras tapa palauttaa luottamus on se, että noudatetaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ymmärtää talouspolitiikan vaikutukset maissa. Koska ehkä suurin syy luottamuspulaan on se, että ollaan niin välinpitämättömiä kansallisissa politiikoissa, eikä ymmärretä sitä, että kunkin maan poliittiset päätökset vaikuttavat muihin maihin ja ei välitetä tosiaan niistä vaikutuksista, jotka murentavat luottamusta. Ja sitten pitäisi ryhtyä oikeanlaisiin poliittisiin toimiin, jotta voidaan osoittaa, että maat voivat seisoa omilla jaloillaan. Ja koska olemme sanoneet monta kertaa, että unionissa ei voi jatkuvasti olla velkoja ja velallisia. Maiden täytyy osoittaa, että jossain vaiheessa kerrankin velkamaatkin voivat olla velkoja. Näinhän se luottamus rakennetaan. Kiitos. Brief, so now I can squeeze... Niin se kaunis. Sitten vielä Pervans Peres voidaan ottaa tähän mukaan. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja, herra pääjohtaja. Te olette paljon tehneet, valtiot ja hallitusten päämiehet, parlamentti ja kaikki muutkin. Niin sitten lainsäädäntökona alkamisen kaikki ovat ryhtyneet toimiin vakauden takaamiseksi markkinoilla. Tämä liittyy myös tähän luottamukseen. No, mutta tässä on yksi tärkeä kysymys, nimittäin talouden rahoittaminen. Itse otitte esille myös PK-yrityksistä puhuessanne. Ja mikä keskeisintä, komission jäsen Barnio on nyt esittänyt asiakirjan niin, että katsotaan myös rahoitusta ja investointia pitkällä aikavälillä. Mutta Saksassakin DIFin kaltainen instituutti on sitä mieltä, että jos ajatellaan että tarvitaan 75 miljoonaa jatkuvasti. Miten tämä kaikki kytketään yhteen ja mikä rooli on rahapolitiikalla taloutta rahoitettaessa pitkällä aikavälillä? Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on hyväksytty paljon kyllä säädöksiä ja määräyksiä, mutta ei välttämättä tällä saralla. Well, the greatest contribution... No, kaikkein suurin vaikutus, jolla rahapolitiikalla voi olla, on saavutella tärkeintä tavoitetta, hintavakautta. Ja kun sanan hintavakaus tarkoitan molempiin suuntiin, ylös ja alas. Nyt on nähtävissä inflaatiotaso, joka on alle 2 prosentin jo pidempään ollut. Eli haluamme rahapolitiikan edelleen mukautuvan. Annamme myös ennakkoon viestintää, että korot ovat alhaalla pidempäänkin. Olemme toimineet jo marraskuussakin noudattaen tätä viestintää, leikkasimme korkoja. Me seuraamme tilannetta, kuten totesin aikaisemmin, olemme varsin tietoisia miinusvaikutuksen vaarasta tällaisella alhaisella inflaatiolla saattaa olla. Ja meillä on iso kirjovälineitä, joita, joita me pystymme jo käyttämään. Se on kaikkein suurin panaus, joka rahapolitiikalla voi olla. Kiitos. Okay, thank very much. Um... Kiitoksia. Tämä lopettaakin tämän yhteisen istuntomme ja tiedän, että seuraavaksi kun tulette tänne, niin se tuleekin aivan lähitulevaisuudessa, joten jäämme sitä odottamaan. Kolmas maaliskuuta minulle kerrotaan. Se on jo merkitty varmaan sitten kalentereihin. Werner. Sallitteko vielä, kun pääjohtaja on paikalla, niin haluaisin esittää huomioon työjärjestyksen. Torstai-aamunahan on sitten täysistunto. Siellä käsiteltiin siis viime torstaina oli täysistunnolla, käsiteltiin 2012 raporttia melkein tyhjällä salilla. Siksi haluaisin, että puheenjohtaja kirjoittaisi vielä puhemies Schulzille, että niin kuin kaikissa tärkeissä tilaisuuksissa, niin ei saa järjestää samaan aikaan valiokuntakokouksia, työvaliokuntia, kolmikantaneuvotteluja sun muita. Eli toivoisin, että puheenjohtaja kirjoittaisi tästä epäkohdasta puhemiehelle. Indeed, I've already had a conversation. Niin, minä jo kyllä keskustelinkin puhemies Sultsen kanssa meillä oli aikamoisia ongelmia viime viikolla itse asiassa osittain sen takia, että oli monia trilogeja meneillään, ei vain tässä valiokunnassa, vaan myös muissa valiokunnissa. Mutta haluammeko tämän kriisin, äh, pankki, elvytys- ja kriisinratkaisukriteerit, vaikka emme, ja muita tällaisia kysymyksiä. Se on kyllä aikamoinen ongelma. Werner. Haluaisin muistuttaa siitä, että tiistaina, tiistaina oli ohjelmassa puoli 12 asti aikaa ja sen jälkeen äänestykset ja 45 minuuttia ennen keskustelun päättymistä. Keskustelut päättyivät jo ja täysistunto keskeytettiin. Minun mielestäni tämä suunnittelu on aivan katastrofimaista. Um, I, I cannot, uh, have a debate on... En voi mitään täysistuntokeskustelua käydä, käydä täällä. Varmasti tämä on sellainen asia, joka voidaan ottaa esille koordinaattoreissa. Minun täytyy nyt antaa puheenjohtajan paikka takaisin Pablolle. Hän johtaa loppukokouksen tänään ja meidän täytyy antaa EKPn pääjohtajan nyt poistua. Kiitos. Continuamos con el orden del día, punto 5. de... Jatketaan sitten esityksellä kohta 5. Mietintöluonnos eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Esittelijänä on Philip de Backer. Annan hänelle puheenvuoron heti. Olkaa hyvä. President, um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, en rupea lukemaan koko mietintöä, Mielestäni tämähän on osa keskustelua, jota on jo käyty parin otteeseen keskuudessamme siitä, mihin suuntaan ohjausjaksoa ja suosituksia pitäisi viedä. Tästä on käyty jo keskustelu aikaisemminkin. Eli nyt täällä minä haluaisin kertoa tästä selkeästä, lyhykäisestä mietinnöstä niin, että sitten mahdollisimman moni ryhmä voisi tulla sen taakse. Tässä olen nimenomaan nyt pyrkinyt alusta lukien varmistamaan sen, että saamme sellaisen mietinnän, joka meidän mielestämme edustaa laajaa enemmistöä parlamentissa. Ainakin toivon näin. Ja mitä sitten tästä nyt on keskusteltu, tärkeimmät aiheet ensinnäkin. Me olemme pyrkineet noudattamaan samaa linjaa, mitä komissiokin on. Eli selvä yhteys olisi keskustelun ja suositusten kesken sen osalta, mitä vuotuisen selvityksen kanssa on komissiossakin tehty ja mitä sitten parlamentin osuus siinä olisi. Totta kai aina aloitetaan yleisin kommentein huomioin ensinnäkin. Totta kai on tarpeen todeta, että meillä on nyt haurasta, mutta kuitenkin käynnistyvää elpymistä. Ongelmia kyllä edelleen on, varsinkin kilpailukyvyssä, uudistusten täytäntöönpanossa – mutta myös ajatellaan myös eri jäsenvaltioiden velkaantuneisuutta, joka on taakka edelleen. Jos ajatellaan mukautusohjelmia, jotka ovat nyt käynnistyneet, niin ainakin kantavat jo hedelmää, mutta niitä täytyy tarkkaan vielä seurata. Sitten totta kai tässä täytyy yhdistää ehdollisuutta ja solidaarisuutta, kuten herra Draakikin mainitsi. Lisäksi mainitsen täällä myös sen, että meidän täytyy saattaa päätökseen talous- ja rahaliitto Siinä on vielä kohentamisen varaa ja nyt vain kiirehdimme näitä kysymyksiä. Eli mietinnössä tarkastellaan ne kolme ja neljää rakennuspalikkaa, rakennusuudistuksia, niiden täytäntöönpanoa, pitkäaikavälin investointia, ennen kaikkea pk-yrityksiin, verojärjestelmän yksinkertaistaminen, ja sitten mitä tässä nyt on protektionismia nähtävissä jossakin maissa, jos kuitenkin maanvalloistuminen on, on osa ratkaisua myös talouksia ajatellen. Sisäiset työmarkkinat kaipaavat uudistuksia ja liikkuvuutta ja sen on kesken on lisättävä. Totta kai viime kädessä kuitenkin tämä johtaisi tilanteeseen, jossa toivottavasti voimme vähentää kotimaan epätasapainoa, joka nyt on nähtävissä. Sitten muutama kommentti, jotka liittyvät velan leikkuuseen, ei pelkästään julkisella, vaan myös yksityisellä sektorilla – nyt on kasvua nähtävissä, ehkäpä siitä sit, siinäkin tarvitaan jotain toimenpiteitä. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, peräkulutamme tässä myös keskustelua veronkierron osalta ja sitten ihan viimeisenä, mutta ei ihan vähimpänä kuitenkin demokraattinen vastuunkanto. Se on aina ollut parlamentissa keskeinen vaade, kuten tässäkin mietinnössä. En tästä varoiset sopivat ensiksi tapaamisessa lähde yksityiskohtaisemmin käsittelemään tätä. Mä olen lyhykäinen, selkeä, ajatellen parlamentin kantaa ja toivottavasti moni jäsen löytää paikkansa myös tässä. Totta kai olen valmis ottamaan vastaan tarkistuksia, käymään muuten keskustelua. Toivottavasti se näkyy myös lopullisessa mietinnössä. Odotan nyt mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia, herra De Baker. Seuraavaksi EPP: e EPPstä sanoisin vielä kiittää tästä esittelijän tekemästä työstä. Varmastikin hän on onnistunut tasapainottamaan eri prioriteetteja ja mahdollisia huolia, joita tulevina kuukausina eteen tulee. Ja vielä lisäksi, niin kuin Heli Baker sanoi itsekin, niin lisäsin vielä tähän ensinnäkin sen, kuinka Tärkeää on, että nyt ollaan näkemässä valoa tunnelin päästä, mutta vielä on paljon tehtävää jäljellä. On tärkeää ottaa tämäkin seikka huomioon. On joitakin myönteisiä merkkejä olemassa, joiden pohjalta voimme tietyllä optimismilla suhtautua tulevan vuoteen, mutta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää vieläkin vahvistaa taloudellista elpymistä ja vakauttaa sitä. Ja jotta tässä onnistutaan, tai se ei on ratkaisevaa minun mielestäni, ja tässä erittäin tärkeä rooli tulee olemaan pienellä ja keskisuurella yrityksellä, ja erityisesti, niin kuin yleensäkin täällä sanon, pitää pyr- pyr- pystyä takamaan se, että PK-yritykset saavat luottoa samanlaisin ehdoin koko euroalueella. Siis PK-yritykset, niitä pitäisi voida rahoittaa itse itseään talousen tilanteensa mukaan, eikä maantieteisen sijaintinsa mukaan, niin kuin tällä hetkellä monta kertaa käy. Siksi on myös tärkeää ottaa esille tässä mietinnössä toimenpiteet, jotka, jotka ehdotuksena ovat jo pöydällä pitäisi pyytää aktiivisempaa roolia EK, Euroopan investointipankille – se voisi auttaa rahoituksessa. Ja ehkä on tällaisia ehdotuksia tehtykin, että se tekisi vieläkin enemmän. Ja minun mielestäni pankin pitäisikin tehdä enemmän, siis investointipankin. Edelleen yksi seikka, jonka haluaisin ottaa esille, nimittäin työttömyyden vastainen taistelu, erityisesti nuorisotyöttömyyden vastainen toiminta, sen pitää olla selvä prioriteetti. Ja tässä mielessä pitäisi vedota siihen, että varat, jotka käytetään nuorisotakuuseen, niiden rahojen pitäisi mahdollisimman nopeasti päätyä jäsenvaltioihin. Me emme voi pettää miljoonien nuorten odotuksia Euroopassa, jotka etsivät työtä. Ja, ja komissio vaalien jälkeen tulee ottamaan huomioon heidän ongelmansa ja tulee etsimään ratkaisuja näihin ongelmiin Yksi tärkeä pilari, tietenkään ainoa pilari, on juuri tämä nuorisotakuu. Ja meidän pitää onnistua siinä, että, siinä asiassa, että näistä varoista tulee prioriteettikysymys ihan lyhyellä aikavälillä jo. Niin hallintoa pitää vahvistaa ja käyttää tätä ki- lä- läheisyys- ja kilpailukykyvälinettä. Pitäisi myös voida koordinoida paremmin talouspolitiikkoja ja pitäisi lähentää taloudellisia tilanteita ja korjata epätasapainotilanteita ja rakenteellisia eroja. Tässä muutamia tärkeitä kohtia, joita haluaisin käsitellä varjoistelijoiden kanssa. Ja nyt annan puheenvuoron herra Van Jokille, joka korvaa tässä ja sosialistien äh, Anna Podimata. Kiitokset Pablo. Koitan noudatella Annin ajatuksia puheenvuorossani. Ja itse asiassa voin lukeakin hänen kannanottonsa. Podimata sanoo, että nämä mahdolliset, täältä löytyy mahdollisia keskustelun aiheita mietinnöistä. Parlamenttihan kun äänestää, niin antaa, sen pitäisi antaa selkeä viesti. Ja tässä ei toimita nyt poliittisen legitimiteetin mukaisesti. Tässä on kyllä hyviä ajatuksia, mutta mietinnössä ei välttämättä selkeästi noudateta parlamentin toiveita siitä, että pitäisi olla enemmän demokratiaa ja yhteisön menetelmä pitäisi noudattaa ja budjettia pitäisi tervehdyttää kasvun hyväksi tällaiset mukautusohjelmat, niitä pitäisi harmonisoida niin, että tavoitteena, tavoitteet vastaisivat 2020 strategiaa ja talouden ohjausjakson osalta pitäisi parantaa parlamentin roolia. Uudistusohjelmat pitäisi mm, lähentymistavoitteisiin nojata ja esittää valmistelija suhtautuu hyvin epäilevästi tähän export-valvontaan Troikan jäsenten osalta. Ja tästähän on äänestetty myös Ferreran mietinnön yhteydessä. Sitten mitä tulee talouspolitiikkoihin, niin budjetin tervehdyttäminen kasvun hyväksi on siis toiveena. Ja sitten mitä tulee rahoituspilariin, niin sitä pitäisi harmonisoida ja 2020 strategian tavoitteet pitäisi ottaa huomioon. Se pitäisi purkia pois kaksinkertaisista standardeista, erityisesti niiden maiden osalta, joissa on vakavia taloudellisia vaikeuksia. Ja sitten tosiaan uudistukset pitäisi pohjata sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja Euroopan unionin pitäisi erityisesti jakaa nämä kaikki uudistusponnistukset tasapuolisesti ja budjettikuri on tähän keino. Tarvitsemme veronkierron vastaisia toimia, niin kuin Klevan mietinnössä on todettu ja täytyy asettaa myöskin ihan lukumääräiset tavoitteet ja ottaa mukaan talousvalvontaa talouden ohjausjaksoon. Ja tietenkin pitää myös puuttua päättäväisesti veronkiertoon ja veroparatiiseihin. No, vuotuinen kasviselvitys. Nyt minun pitää kyllä hypätä tässä tekstissä vähän yli, koska en ymmärrä podimaatan tekstiä niin siis tällainen hidastettu talouden vakauttaminen on tarpeen, jotta voidaan tehdä julkisia investointeja. Ja sitten uudet vihreät työkalut teollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi voivat olla mahdollisuus Euroopan unionin taloudelle. sitten torjua köyhyyttä ja epätasa-arvoa ja palkkojen polkemista ottamalla käyttöön minimipalkkaa Euroopan unionissa. Tässä siis Anni Bodimaatan terveiset. On behalf of the Green... Kiitoksisten vihreistä. Ketään ei näy olevan paikalla, joten sitten ECRstä. Herra Epping varjoistelee, mutta ymmärtääkseni herra Stoik korvaa häntä. Olkaa hyvä. Näin on, puheenjohtaja. Herra Epping joutui jäämään Yhdysvaltoihin – ja minua on nyt pyydetty lukemaan muutama hänen laatimansa kommentti. Kun tätä luettelua tässä nyt silmäilen, niin siellä on 89 kohtaa, jotka voidaan kahteen puoliskon jakaa. Ensimmäisen puoliskon kanssa Epping on aivan samaa mieltä esittelijän kanssa ja ja sitten toistan sen, mitä Reppin tässä peräänkuulut. Ensinnäkin kiitokset ratkentavasta esityksestä, jotta etsitään mikä on yhteistä eikä niinkään mikä on erimielisyyden aiheita. Olemme tyytyväisiä debakkien mietintöluonnokseen. Siinä tunnustetaan, että kriisi ei ole vielä ohi. On nyt tärkeää jatkaa kasvu, myönteistä talouden vakauttamista rakenneuudistusten kera. Me tuemme kovasti myös sitä, että investoidaan TKH ja koulutuksen. Sosiaali- ja terveysjärjestelmien modernisointi on tärkeää. Lisäksi meidän täytyy tehostaa julkista sektoriakin. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämän lisäksi tuki PK-yrityksille ja niiden luotettaminen ovat nyt olleet keskiössä, jos me haluamme elvyttää nimenomaan reaalitaloutta mahdollisimman nopeasti ja luoda vakaan perustan kriisin jälkeiselle tulevaisuudelle Euroopan taloudessa. Tässä meidän näkemyksemme, jotka ovat myös depakkinen mietintön linjoilla. Mutta sitten toistaalta emme voi olla samaa mieltä siitä, että rahoitusapu joillekin jäsenvaltioille tuotaisiin yhteisön suojien. Tämän lisäksi emme myöskään usko, että EMUn lopun saattaminen oikea tapa edetä tässä vaiheessa, kun nykyhankkeessakin on niin monta avointa kysymyksiä. Ne pitäisi ensin hoitaa ennen kuin mennään syvemmälle unionissa. Herra Epping haluaa esille myös sen, että Euroopan talouden ohjausjakso, joka vuotuisselvityksen kanssa käynnistetään, on teknistä tarkastelua eikä mikään poliittinen toiveluettelo. Jos ajatella EMUn lopun saattaminen yhtenä toivina, niin se pitäisi ottaa esille jossain muualla, sanoo herra Epping. Välitin sen, minkä hän halusi sanoa, ja puhujan mikrofoni katkesi. Kiitoksia, herra Strajek. Sitten Guesta ei näe ketään myöskään, joten voimme alkaa keskustelun. Rouva Lyling ensin. Olkaa hyvä. You wanted the floor? Euh, merci. Kiitokset puheenjohtaja. Olen lukenut tämän luonnoksen päätöslauselmaksi. Se on yleisesti ottaen oikein hyvä, mutta muotoilut ovat aika epämääräisiä ja täällä on joitakin kohtia, joita en ole ymmärtänyt ollenkaan, niin että haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Kohdassa kaksi, niin pyydetään, että hintoja laskettaisiin ja pidetään työvoimakustannukset tuottavuuden mukaisina. Mihin, mitä hintoja tässä pitäisi laskea ja työvoimakustannusten mukauttaminen tuottavuuteen niin eikö niin tarkoittaisi sitä niin kuin esimerkiksi Belgiassa niin, että kun on nämä automaattiset kuluttajahintaindeksikorotukset palkkoihin, niin mm, että ne sitten heijastuvat tuottavuuteen. Ja sitten, että pitäisi parantaa talouden kilpailukykyä ja kasvua. No kukaan sitä ei vastusta, eikä kukaan vaikusta myöskään kohta viisi, että velkaa pitäisi vähentää. Sitten kohdassa seitsemän, niin sanotaan, että annetaan tunnustusta jäsenvaltion viranomaisille, jotka ovat menestyksekkäästi panneet täytäntöön sopeutusohjelmia. Mitkä jäsenvaltiot tässä ovat kyseessä? Mm, haluaisin tästä tietää, koska minä tulen maasta, jossa talouden ohjausjakson yhteydessä toistetaan samoja suosituksia vuodesta toiseen. Eli sehän tarkoittaa, että suosituksia ei ole noudatettu, mutta ei sitten siitäkään mitään seuraa, vaan neuvosto vain vahvistaa nämä komission suositukset ja sen jälkeen hallitus viisi niistä veisaa, eikä tehdä yhtikäs mitään. Niin, ja mekin tässä nyt vain muistutamme tosiaan samoista asioista annetaan samoja suosituksia. Sitten kohdassa 11 pitäisi vähentää velkoja ja myös näitä sosiaaliturva veroja ja sosiaaliturvamaksuja. No meillähän on tiettyissä järjestelmissä rahoitusvaikeuksia, niin miten sitten voitaisiin meillä esimerkiksi vähentää sosiaaliturvamaksuja en kyllä ymmärrä, kuinka tämä olisi mahdollista, koska paremminkin olemme sitä mieltä, että sosiaaliturvamaksuja pitäisi nostaa, jotta pystytään rahoittamaan eläkkeet. Ja sitten sanotte myös kohdassa 13, että tosiaan olen tässä ihan samaa mieltä kanssanne siitä, mitä toteatte, mutta sitten kohdassa 15, niin jälleen kerran viitataan verojärjestelmään, joka rasittaa työjärjestelmää ja että pitäisi siirtyä paremminkin kulutuksen suuntaan. No, ja miten tämä sitten liittyy ALV-tasoon. Ja kohdassa 19 sanotaan, että tarvittaisiin työmarkkinoiden sisämarkkinat ja modernia maahanmuuttoa. Minä en tykkää sanasta moderni, nykyaikainen. Mitä te oikein tarkoitatte sanalla nykyaikainen maahanmuuttopolitiikka? Mitä kriteereitä tässä pitäisi noudattaa? Ja sitten kohdassa 28 sanoo, että olette huolestunut siitä, että ainoastaan kaksi jäsenvaltiota ovat äh, saavuttaneet tavoitteet. No mitkä maat ovat oikeastaan kyseessä? Ja viimeinen kohta koskee kohtaa 29. Tässä sanotaan, että talouspolitiikan ohjausjakso ei saa millään tavalla vaarantaa parlamentin eikä kansallisten parlamenttien oikeuksia. Ja korostetaan sitä, että pitäisi tehdä selvä toimivallan ja on ero e, kansallisen ja EU-tason välillä. Mutta jos todellakin toteatte, että mitään ei voida tehdä ja vuosien ajan jokin maa ei noudata talouden ohjausjakson suosituksia, niin silloinhan jäsenvaltiot tästä muotoilusta ymmärtävät, että he, niin, niin, niitä mikään sidota, ne eivät jatkossakaan joudu noudattamaan suosituksia koska niin kuin meillä esimerkiksi Luxemburgissa tehdään, niin parlamentti kun analysoi näitä suosituksia, jotka tulevat komissiolta, niin ministerit sanovat, että no, öö, nämä suositukset eivät ole soveliaita ja parlamentti taas sanoo, että no, eihän tässä ole mitään uutta, meille vain suositaan samaa juttua vuodesta toiseen. Kun kolme vuotta peräjälkeen annetaan vaikka samat suositukset, niin sitten ei ole tehty mitään suositusten noudattamiseksi. Eli minä haluaisin vähän tarkkuutta tekstiin, eikä tällaisia muotoiluja, joiden pohdalla voi saada sellaisen käsityksen, että ei tarvitse värittää yhtikäs mitään näistä talousjakson suosituksista. Finally. Kiitoksia Alvalylein. Ja sitten vielä lopuksi puheenvuoron saa. Hän johtaa työ, Rova Peresiä, hän johtaa työllisyysasian valiokuntaa. Ja hän on laatinut myös mietinnön samasta aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt täällä tietenkään puhu työllisyysasian valiokunnan puheenjohtajana, vaikkakin tässä valiokunnassa, johon myös eh, teidän estänne kuuluu, niin meillä on tuollakin mietintö, joka on jo käsittelyssä ja Tästä laati, tämän laatii herra Preto. De Bakkerin mietinnöstä muutamia huomioita. Ensinnäkin haluaisin onnitella häntä kohdasta 30 mielestäni. Se on erittäin tärkeä kohta. Siinä käsitellään sitä, miten parlamentit ja kansallisparlamentit otetaan mukaan ja huomioon. Mutta tässä tapauksessa varmastikin pitää, jos halutaan pitää kiinni tästä viestistä, tätä pitää vielä vahvistaa ja ottaa huomioon neuvoston yhteinen kriisinratkaisumekanismi, joka tulee vieläkin pahentamaan tätä vajetta ja pitäisi jälleen antaa tällainen viesti, että vietäisiin ECOFINin tämänhetkinen työ loppuunsa. Sitä vastoin kohta 21 Siinä puhutaan vuodesta kasvuselvityksestä. Tämä ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen kohta, ja se, jopa, se on hiukan ristiriitainen, koska te sanotte, että vuosittainen kasvuselvitys ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen, mutta ne vähät yksityiskohtat, jotka tässä liitteessä on, niin niitä ette kuitenkaan käsittele. Ja minä kyllä olen nyt hiukan huolissani parlamentin keinoista osastotaan keskustelun. Voi hyvin nähdä, että tällä hetkellä tämä keskustelu kiinnostaa varsin vähämäärää ihmisiä ja jotkut kollegat vetovat sen puolesta, että olisi tällaiset lähentymissäännöt, mutta jos joka kerta hevosta vaihtaa, niin en kyllä ymmärrä, miten tämä taistelu voidaan voittaa. Ja me olemme laatineet yhdessä parlamentin kannan, jossa sanotaan, että tässä vaiheessa, mitä tulee euroalueen poliittisen ohjaukseen ja emun hallintoon yleensäkin, niin tällainen vuostainen kasvuselvitys on tärkeä hetki, ja silloin pitää keskustella demokraattisesti ja keino parlamentille toimia niin kuin se olisi lähes lainsäätäjänä tässä asemassa. Ja tästähän me sovimme jo kauas sitten, tai ainakin tämän vaalikauden ihan alussa, niin meidän pitää käsitellä vuosittaista kasvuselitystä asiakirja, joka on lähes lainsäädännön kaltaista tekstiä, ja tähän pitää lisätä nämä kuluisat liitteet, jossa me itse yksityiskohtaisesti sanomme, minkälaisia suosituksia jäsenvaltiolle pitäisi tehdä, joten on hiukan hämmentynyt tästä ristiriidasta ja mikä selitys tässä annetaankin, niin ihmettelen kyllä, että liitettä ei ole, joka selvästi mahdollistaisi sen, että voidaan edistää parlamentin kantaa, kun arvioidaan tätä vuosittaista kasvuselvitystä. Sitten kolmas asia, tasapaino, jonka näkee syntyvän tässä tekstissä. Toisaalta rakenteelliset uudistukset ja sitten taloudelliset tarpeet ja niiden välinen yhteys. Minä hiukan hämmästytä, ehkä lukasin tämän liian nopeasti, mutta on kuitenkin sellainen vaikutelma tullut, että puuttuu julkisia ja yksityisiä investointeja ja tätäkään ei käsitellä vuosittaisessa kasvuselvityksessä komission muodossaan. Sitä ei tässä myöskään selvitetä esille. Minä juuri, mu, juuri muistutin siitä, mitä Saksan DIV-instituutio sanoi, mitä tulee julkisiin investointeihin. Saksassa mehän tunnemme, että Ranskassa julkisia investointeja puuttuu todellakin ja tämä on iso tärkeä aihe rakenteellisten uudistusten lisäksi. Ja minä en usko, että äh, rakenteelliset uudistukset sinällään palauttavat investointivirrat. Ei toinen aja toista pois eikä toisinpäin. Meidän pitää pystyä identifioimaan tällaiset puutteet ja käsitellä sitä ongelmaa. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee verotuksellisiin haasteisiin. Tämä nähtiin jo on jo nähty, että komissio on hiukan arka antamaan verotuksellisen suosituksen, vaikkakin joissakin jäsenvaltioissa pääoman verotuksen ja työn verotuksen välinen tasapaino ja vielä sitten ympäristöverot, niin tätä kaikkea kyllä kannattaisi vähän kohdennettu, kohdennetummalla tavalla arvioida. Ja vuosittaisen selvityksen yhteydessä olen keskustellut tästä Arvon Lylingin kanssa – siis työn verotus ja arvonlisäverotus, pitäisiköhän niitä myös tässä käsittää, ehkä ei ole toivottavaa, mutta sitä vastoin työn verotus on kysymys, joka pitää ottaa esille ihan globaalisti koko EU:ssa, ja, mutta sitä ei voida käsitellä vain kulutuksen yhteydessä, koska yksi tärkeä tehtävä, joka verotuksella on, senhän pitää vaikuttaa myös tulonjakoon niin silloin sitä ei saavuteta tätä tavoitetta. Joten ympäristöverot ja pitää ottaa myös mukaan tällainen verokatto, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset sosiaaliset tilanteet kaikkein haavoittuvaisempien väestöryhmien kohdalla. Kaikkea tätä pitäisi vielä kehitellä eteenpäin. Sitten vielä vero kierro, vero, verokierron vastainen taistelu ja niin edelleen. Se on ihan ok. Siis investoinnit ovat tämä tärkeä kohta ja täm, sitten miten niitä on liitteessä käsitelty. Ja sitten kun ajatellaan investointeja ja verouudistuksia, niin tässä kaikesta näyttää syntyvän keskusteluta, jota on jo käyty kaksikin vuotta, mutta sen vaikutukset, niitä ei ole vieläkään kannettu huomioon. Oliko se näistä kerrannaisvaikutuksista, joita syntyy säästöpolitiikasta. Niitähän nähdään päivittäin, millaisia nämä vaikutukset ovat. Ja se on kysymys, jota, josta löytyy paljonkin kirjallisuutta. Ja ilmeisesti komissio ei kuitenkaan halua oppia näistä tutkimuksista yhtään mitään. Ainakin täällä Euroopan parlamentissa kuitenkin meidän pitäisi näin voida tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Peres, kiitoksia. Et tässä sanoitte myös, että te puhu pelkästään työllisyysasian valiokunnan puheenjohtajana. Sitten vielä lopuksi puheenvuoron saa uudestaan esittelijä Herra Debaker, Filip. Kiitos. Kiitos jäsenille huomioista mietintöön. Ihan lyhyesti. Ehkä otan esille joitakin teidänkin esille ottamianne kysymyksiä. Mitä Povimaatan tekstistä kävi ilmi, niin demokraattinen oikeutus valvonta edellyttää vielä selvennystä. Katsotaan, miten se onnistuu myös muotoilun osalta. Todellakin sen pitäisi olla tärkeimpiä kohtia mietinnössä, eli työstetäänpä sitä vielä. Sitten kuultiin myös eri ryhmiä nyt. Keskustelua on käyty jo parin kolmeen kertaan. Oikeastaan aina on kyse samoista asioista. Uskooko siihen, että Euroopan toimielimissä noudattu ohjelma niin, että jäsenvaltio jotenkin pärjätään hiukkasen sen takamiseksi, että haetaan nimenomaan finanssivakautta ja taataan sosiaaliturvajärjestelmät koulutukseen ja innovointiin. Siis onko tämä hyvä ohjelma vai ei? Kyse on lähinnä ideologista. Sellaiseksi se on ainakin äitynyt ja se, että miten voidaan kuroa umpeen tämä kuiluryhmien kesken. Rova luulin, minä uskon, että näiltä osin jäsenvaltiot eivät ole riittävästi osoittaneet uskottavuutta, eivät ole omineet riittävästi eurooppalaisia ajatuksia. Se on myös tämän mietinnön keskiössä, jos me haluamme, että ohjausjakso onnistuu. Ja lisätään eurooppalaista uskottavuutta, niin jäsenvaltiot täytyy myös se omia. Ei neuvostossa voi mitään diilejä tehdä ja sitten kuusi tuntia myöhemmin palaa kotiin nurkille sanon, ei kun tämä tuleekin nyt Eurooppa-neuvostolta tai komissiolta, ei, ei nyt haluttaisi tehdä, mutta pakko. Ei, kun jos on hyväksynyt budjettikuripaketin ja muut lainsäädäntöpaketit, ja silloin on antanut suostumuksen myös vuotuiselle kasvuselvitykselle jäsenvaltioiden tapa omia tämä on myös tärkeää. Ja se on ihan myös selvästi mietinnössä ja selittää paljolti myös ne kommentit, joita Rova Lulling esitti Eli nyt ne nähdään laajemmissa puitteissa. En mene kaikkiin yksityiskohtiin kaksi artiklan osalta. Siellä todetaan, että meidän täytyy edelleen kilpailukykyä vahvistaa. Siinä keskeisin hän on, että jos työvoimakustannukset nousevat nopeammin kuin tuottavuus, niin sitten menetetään kilpailukyvyssä. Eli ne on nyt saatettava jotenkin yhteen. Se on ihan talouden peruslakeja, että jos tulee liian suuria eroja näissä, niin se nähdään myös kaksi artiklassa. Seitsemän artiklassa niin on maita, jotka ovat päässeet normaalin luototukseen, Irlanti ja pari muutakin maata. Sellainen viittaus siellä on. Ei siinä siinä tarkemmin kantaa noihin maihin. Siitä keskusteltiin varojenkin kesken, mutta otimme tämän sen yleisemmän muotoilun, koska huomenna saattaa tulla vastaan joku toinenkin, vaikka irtaan ohjelmasta. 28 kohta niin on maita, jotka ovat toisella puolella, pärjäävät hyvin, mutta ovat edelleen niissä rajoissa, joita vakaussopimus ovat vaatineet Saksa ja Viro esimerkiksi noudattavat vielä näitä reunaehtoja, siksi siellä on viittaus noihin maihin. Totta kai voin mainita ne ihan suoraankin. 15 kohta verojärjestelyn yksinkertaistamisesta ja mitä muutoksia sillä saadaan aikaan. Jos ajatellaan tätä laajempaa kuvaa, että että verotettaisiin niin paljon työtä ja siitä siirryttäisiin toisen suuntaan, niin jos tässä tarvitaan selvennystä, niin mieluusti sen teen myös rouva veresille niin, että siirrytään kohti kulutuksen verottamista pois työn verottamisesta, että saadaan tasapaino aikaa niin, että Jokainen kansalainen, jokainen ala eri kriteereiden pohjalta kantaa kortensa kekkoon. Norva Lullinkin totesi ihan oikein, että kun ikääntyy väestökin, niin keskustelu joutuu käymään sosiaaliturvajärjestelmän sen rahoittamisesta. Mutta se yhtäältä edellyttää rakenneuudistuksia, enemmän kilpailukykyä, niin että useampi osallistuu talouteen, myös työvoimaan. Ja sitten toisaalta keskustellaan myös siitä, miten verojärjestelmämme toimii. Sitten pari muuta seikkaa, jotka Rova Beres toi esille. Se, että me emme ottaneet liitteitä, liittyy kahteen syyhyn. Ensinnäkin täällä ei löydy poliittista enemmistöä, niin todettiin viime kerralla, kun keskusteltiin ohjausjaksosta. Ja toiseksi minäkin uskon, että jos tämä halutaan hoitaa, niin hoidettakoon se sitten ihan vakavassa mielessä. Komissiolla on käytettävissä analyysejä yllin kyllin eri jäsenvaltioistakin. Jos haluamme ne toistaa sitten, niin siihen täytyy sitten vakavasti suhtautua. En aio sallia sitä, että sinne pannaan liite, jossa on ikään kuin toivellista eri jäsenvaltioista. Ei sitä tarvita, ei se ole tarpeen. Ja minusta se on hyvä syy myös, koska ei nyt ole poliittista enemmistöä siihen. Siksi esitin ensimmäiseksi varjostettelijoille – Pitääkö keskustella liitteestä? voitte tukea sitä? Ja valtaenemmistö vihreistäkin ei halunnut liitteitä, ei keskustelua liitteistä. Kunnioitin enemmistön kantaa siis. Ymmärrän toki, että se turhauttaa teidän ryhmäänne, mutta kehottaisin nyt miettimään, että jos ajatellaan mitä yksityiskohtia siellä jo nyt on, ja voin varjoesittelijöiden kanssa tehdä vielä selvennyksiä mietintöön, niin se on hyvin avoin ja riittävän yksityiskohtainen. Toinen keskustelu, ja kuten totesin alussakin jo, liittyy talouden ideologisiin eroihin, puhuitte kertoimista, pitäisikö julkista investointia lisätä, luopua budjettivuodesta. No tästä on eri mieltä ihmiset. Nyt siihen lyhyesti viitattu mietinnössä, mutta olennaista keskustelussa on, että kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, miten jäsenvaltiot saadaan kilpailukyvyn raiteille miten selvitään työpaikkojen menettämisestä, miten voidaan vireyttää pk-yrityksiä, saada aikaan kasvua, sen pitäisi olla ohjausjakson keskiössä, ja kyllä ne kaikki ovat mietinnössäkin mukana. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua niin Toivottavasti saamme sellaisen mietinnön, jota laajenemistö tukee myös työllisyysvaliokunnassa. Mietintö on yksityiskohtaisempi kuin mitä täällä mutta mieluusti teen heidän kanssaan myös yhteistyötä, että ollaan samalla linjoilla. Olisi aika huono viesti ulkopuolelle, että kaksi mietintöä menee kahteen eri suuntaan, vaikka tässä pitäisi suurin piirtein mennä samoilla linjoilla. Äh, Kiitoksia, herra Debaker. Tarkistuksen aikaraja on 9. tammikuuta. Käsittelemme tarkistuksia ja äänestämme valiokunnassa 30. tammikuuta ja sitten täysistunnossa äänestetään helmikuussa. Kiitoksia kaikille ja me päätämme tähän. Jatkamme huomisaamuna. Silloin jatkuu taloudellinen dialogi Liettuan valtiovarainministerin kanssa. Kokous alkaa kello yhdeksältä samassa salissa. Kiitoksia.